Meine Hyvät naiset ja herrat, haluaisin toivottaa tervetulleeksi herra Philippe de Kremin, joka on ollut aktiivinen ääni mukana kehittämässä eurooppalaista puolustusta ja yhteistä puolustuspolitiikkaa eri erityisesti. Hänellä oli tärkeä rooli, kun valmisteltiin edellistä huippukokousta, joka käsitteli puolustusta 2010 joulukuussa Gentissä. Tästä syystä odotan mielenkiinnolla ministerin näkemyksiä siitä, millä tavalla voimme varmistaa, että tämän vuotinen joulukuun puolustushuippukokous saavuttaa hyvät tulokset ja sekä tässä alivaliokunnassa että että eh, meidän ulkoasioiden valiokunnassa me odotamme mielenkiinnolla tätä, koska se on meille eh, prioriteetti. Tämä valmistelu on erittäin tärkeää. Ja me tulemme esittelemään myös eh, parlamentin odotukset tälle huippukokoukselle ja tuomme esiin muutamia poliittisia asioita. Ja me tarvitsemme aikataulun syvemmälle puolustukselle ja yhteistyö parlamentin kanssa ja valkoinen kirja on erittäin tärkeää. Me olemme tuoneet tämän esiin jo aikaisemmassa mietinnössämme, josta päätetään valiokunnassa lokakuussa. Meidän täytyy löytää yhteinen keino saada aikaan jatkuvaa rakenteellista yhteistyötä. Tätä Lissabonin välinettä ei ole vielä käytetty. Tämä voi olla hyvin tärkeä asia, kun me menemme eteenpäin. Minusta meidän pitäisi käyttää enemmän yhteistyötä ja pyrkiä saada meidän taistelujoukkomme myös operationaalisemmiksi. Sen lisäksi meidän täytyy myös vahvistaa Euroopan puolustusteollisuuden pohjaa. Kysymys on myös budjeteista, niiden vahvistamisesta ja siitä, että me harjoitamme parempaa teollisuuspolitiikkaa ihan taloudellisena pohjana. Mutta toki tässä on kysymys myös äh, itsenäisyydestä, tässä on kysymys eurooppalaisesta puolustuspolitiikasta. Ja mikäli koko äh, puolustusteollisuus siirtyy ulkomaille, se on menetys koko Euroopalle. Tämä täytyy nähdä sekä talouden että puolustuksen äh, näkökannalta. Ja meidän täytyy pyrkiä saamaan aikaan pysyvää yhteistyötä ja pyrkiä tilanteeseen, jossa kaikki eivät tee kaikkea, vaan kykenemme jakamaan äh, näitä tehtäviä. On selvää, että tässä poliittisessa kontekstissa tärkeää on, että alue on vakaa. Katsomme USAan ja Aasian ja Venäjän suuntaan. Ne käyttävät energiaa ja raaka-aineiden hintoja poliittisena välineenä. Tässä yhteydessä on erittäin tärkeää, että meidän on priorisoitava meidän naapurustomme vakautta ja turvallisuutta ja laajentaa hieman tätä lähialueiden käsitettä. Vilnassa 28 kansallista parlamenttia toi esiin toiveensa siitä, että huippukokous antoi vauhtia puolustuspolitiikalle ja että saataisiin käytettyä paremmin tätä pysyvää yhteistyötä. Me pääsemme siellä johtopäätökseen. 28 parlamenttia sanoi, että me olemme hyvin lähellä toisiamme, mutta kuinka lähellä me olemme, kun me valmistelemme joulukuun huippukokousta. Joten tässäkin meidän pitäisi päästä eteenpäin. Ja tällaiset valaistuneet ministerit, kuten te, kykenevät ehkäpä saamaan aikaan tuloksia näinä yhteistyön luomisen aikoina niin, että me voisimme vaikuttaa tähän huippukokoukseen. Taloudellinen kriisi ja mahdolliset muutkin kriisit tulevaisuudessa, niiden ei tule tuhota tätä huippukokousta ja sitä keskustelua, joka siellä käydään. Ja että ei käy niin, että tehdään vaan päätöslauselmat ja sillä se ei, vaan huippukokouksessa täytyy todellakin käydä syvempää keskustelua ja saada aikaan yhteinen poliittinen tahto. Annan nyt puheenvuoron alivaliokunnan puheenjohtajalle. Kiitoksia, Euroopan hyvä ministeri. Hyvä Peter, tervetuloa jälleen Euroopan parlamenttiin. Peter de Krem on pitkään on usein täällä käynyt, eikä se nyt varmaan johdu pelkästään maantieteellisestä läheisyydestä tähän niin usein täällä on käynyt, vaan nimenomaan siitä, että hän on osoittanut mielenkiintoa yhteiselle turvallisuuspolitiikalle. Belgiahan on luokan hyvä oppilas, jos näin voi sanoa. Ajatellen operatiivista puolta, mutta myös valmiuksia, kuten myös institutionaalista puolta YTPPssä ja Natossa. Belgia on osallistunut moneen sotilasoperaatioon. Aina kun täällä olette käynyt, me olemme kuulleet tarkempia tietoja myös näistä perustuslaillisistakin muutoksista Lissabonin jälkeen. Siksi senkin pohjalta täytyy yhteistä puolustus- ja turvallisuuspolitiikkaa viedä eteenpäin. Eli nyt ihan väärässä olen, niin te olette puolustusministeriön vanhin 28 kesken. Te olette myös hyvin ponnekas ollut kaikissa epävirallisissakin kokouksissa, kuten vähän aika sitten Vilnassa. Eli siksi tämä on aina meille erittäin hyvä kuulla teidän näkemyksenne viime aikojen kehityskuluista ja varsinkin juuri ennen joulukuista huippukokousta, joista Elmar jo puhuikin. Me odotamme paljon siltä. Toivottavasti ei odotukset ole liian korkealla kuitenkaan, ettei tässä sitten kuitenkaan joudu pettymään. Sekin olisi kovin valitettavaa, yhtä valitettavaa kuin liika kunnianhimoakin, eli tässä täytyy tasapainoilla. Varmasti jokainen käy keskusteluja tahollaan neuvoston valmistelemiseksi, mutta viime kädessä kuitenkin hallitusten ja ja päämiehet joutuvat antamaan tätä uutta pontta, jota me niin kovasti nyt odotamme yhteiselle politiikalle. Parlamentin kannat ovat aika selvät, ne ovat olleet vakaat pitkään, me olemme toistaneet sen usean otteeseen. Meidän kollegamme Elina Koppa on laatimassa myös mietintö, jonka hyväksymme vielä marraskuussa, eli juuri ennen teidän huippukokoustanne. Mutta jos ajatellaan muita mietintöjä, joita on hyväksytty täällä, niin ne ovat ihan yhteensovitettavissa meidän näkemystemme kanssa. Pitävittä puheitta kun ehkä tässä mennään yksityiskohtiin vielä muuten, kun ajatellaan varsinkin valmiuksia ja yhdistämistä ja yhteiskäyttöä, niin Velkia on siinä saanut paljon aikaa käsitteellisesti ja operatiivisestikin. Kuten totesin, olette jo olet mukana monessa sotilasoperaatiossa. Ehkä voidaan ottaa esille joitakin maantieteellisiä alueitakin nyt otsikoissa, myös neuvostossa, Vilnassa keskityttiin Syyriaan, mutta täytyy miettiä myös esimerkiksi Chadia tai Afrikan sarvia, missä me olemme aktiivisia. Eli tässä tässäpä aiheita, joissa nyt mielellämme, kuten aina, haluamme kuulla teitä. Kiitos. Oui, merci, euh, monsieur le président. Kiitoksia, arvon puheenjohtajat Elmar ja Arno. Minun on ilo olla täällä jälleen kerran tänään teidän kokouksessanne. Elinen kokous, jossa olin mukana, oli sellainen, että siellä esitettiin paljon toisen kysymyksiä ja vastauksia ja ehdotuksia. Se on erittäin hyödyllinen kokous. Minun on suuri ilo olla täällä tänään, mutta minua myöskin kiinnostaa tämä päivän kokouksenne hyvin paljon. Ulkoasioiden valiokunta on kiinnostunut tästä puolustuksen Eurooppa-aloitteesta. Tämä on erittäin tärkeä asia, koska parlamentin ääni täytyy saada kuuluviin. Tänä päivänä, nyt kun on pari viikkoa, on aikaa vielä Euro- Eurooppa-neuvoston huippukokouksen joulukuussa. On erittäin tärkeää käsitellä näitä aiheita, tärkeämpää kuin koskaan. Kiitoksia siksi siitä, että sain tänne kutsun tänään. Ennen muuta hallitusten tehtävän määritellä niiden viestin ja päätösten sisältö, jotka määritellään puolustuksen Eurooppa huippukokouksessa joulukuussa. Kerron teille pelkien näkemyksistä tässä suhteessa. Tietysti me täytyy kuunnella herkällä korvalla myöskin sitä, mitä muut hallitukset ja kansalaiset ja heidän edustajansa sanovat tässä keskustelussa. Kiitoksia siitä, että olen saanut tulla tänne tänään. Kiitoksia siitä, että voin kuulla teidän näkemyksenne olen erittäin iloinen myöskin siitä, että voin kertoa teille hieman muidenkin puolustusministereiden näkemyksistä tämän asian osalta. Hyvät naiset ja herrat, ennen kuin menen syvällisemmin tämän keskustelun, sanon ette, että painotan jotakin tärkeitä seikkoja Belgian kannalta. Nämä ovat täysin selkeitä ja kiistattomia seikkoja. Belgia tukee täysin presidentti ja puheenjohtaja Van Rompuyn aloitetta tuoda Euroopan neuvoston huippukokoukseen tälle joulukuussa tämä keskustelun aihe. Tämä on hyvä aloite. Ja tämän kuulukin olla Euroopan neuvoston estyslistalla, kun tarkastellaan työllisyyttä, kasvua, taloutta, ympäristöä ja muita seikkoja, niin aivan yhtä lailla puolustus on tärkeä aihe Euroopan neuvoston huippukokouksen estyslistalla. Tästä syystä puolustusta ei pidetä unholaan. Belgia ja muutkin maat ovat joutuneet mukauttamaan kapasiteettiaan sitä myötä, kun teknologia kehittyy ja geostrategiset asetelmat muuttuvat. Eikä pidä unohtaa, että meidän täytyy puolustaa arvojamme ja etujamme, intressejämme, jotka jotkut asettavat kyseenalaisiksi. Meidän täytyy jatkuvasti sitoutua tähän taisteluun, koska muuten saattaa olla, että arvoamme joutuvat hyökkäysten kohteeksi tai kyseenalaistetuiksi. Joulukuun huippukokouksessa Valtioiden päämiehet voivat lähettää vahvan viestin kansalaistenkin suuntaan tässä suhteessa. Ensinnäkin täytyy saada kansalaiset tietoisemmiksi suurista muutoksista, joita on tapahtunut lukuisissa maissa, nousevan talouden maissa ja öljymaissa. Siellä nämä maata varustautuvat aseellisesti yhä nopeampaa tahtia. Tämän huolestuttavaa asevarustelu ja sotilasmenot noissa maissa ovat usein suuremmat kuin Euroopan maissa yhteensä tai erikseen. Joulukuun huippukokouksessa voidaan selkeä viesti lähettää myöskin ehdottomasta tarpeesta uhrata voimavaroja puolustukselle. Viesti ei ole eikä tule olemaan kaikki ovat tästä samaa mieltä. Mikään vetomus tai avunhuuto sen puolesta, että saataisiin lisää määrärahoja puolustukseen, vaan pikemminkin käytettävissä olevat voimavarat täytyy käyttää paremmin hyväksi, tehokkaammin. Minun nähdäkseni tämä jo yksin oikeuttaa sen, että vähintäänkin kerran vuodessa Euroopan neuvoston esityslistalla on puolustuskeskustelu. Belgia katsoo, että tämä ei saa olla mikään kertaluontoinen keskustelu, one-shot exercise. Pikemminkin katsomme, että yhden aina huippukokouksen johtopäätökset eivät vielä riitä millään tavalla muuttamaan asenteita tai asettamaan lisää painoarvoa puolustukselle. Tämä asia hipoo kansallista itsemääräämisoikeusta, joka on erittäin herkkä meidän kaikkien kannalta. Jotkut eivät edelleenkään ole hyväksyneet sitä, että itsemääräämisoikeutta on heikennetty yhtenäisvaluutan myötä, joka pikkuhiljaa edellyttää sitä, että tarvitaan myöskin yhteistä talouspolitiikkaa. Kaikki eivät ole vielä tätä purematta nielleitä. Nyt on hyväksytty rouva Ashtonin ja ulkosuudenhallinnon ehdotukset yhtäältä ja toisaalta komission ehdotus tehdä työtä kolmen aihealueen parissa, joita kutsutaan joko koreiksi tai klustereiksi. Ensimmäinen niistä on näkyvyys, toinen toiminta, valmiuksien kehittäminen ja kolmas teollisuus. Tämä lähestymistavan kyseenalaistaminen olisi väärin, koska tämä vain lykkäisi entisestäänkin tulosten aikansaamista, mikä muutenkin on vaikeaa. Belgia ei halua kyseenalaistaa tätä lähestymistapaa, vaan pikemminkin se pitäytyy juuri näihin kolmeen aiheeseen tai aihealueeseen jättävän tarpeellista saada aikaan tuloksia, jotka ovat kourin tuntuvia, näkyviä ja operatiivisia. Näitä kutsutaan englanniksi nimellä deliverables. Näin voimme lähettää vahvan viestin kansalaisille huippukokouksen jälkeen. Viestin, joka on houkuttelee kansalaisia enemmän ja on helpommin ymmärrettävä ja edelmällinen. Tämä on ehdottoman tarpeellista myöskin Belgian mielestä. Mikäli tuloksia ei saada, tämä osoittaisi että Euroopan puolustus on toimintakyvytön ja että puutoksia tarvitaan. Tämä johtaisi siihen, että vedottaisiin yhä enemmän sen puolesta, että puolustussektorilla tehtäisiin säästöjä ja leikkauksia. Nämä näin, tämä näin taustaksi puheeni aluksi. Nyt käsitellään tätä kolmea aihealuetta. Ensinnäkin haluaisin puhua hieman näkyvyydestä ja yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan tehokkuudesta, niin kuin puheenjohtaja Brokka toivoi. Tämä nykyinen keskustelu, mitä voitaisiin tietysti tukea tehokkaalla PR-kampanjalla, kysymysmerkki, auttanee Euroopan kansaisia paremmin ymmärtämään ja arvostamaan tarvetta saada aikaan uskottava puolustuskoneisto. Maailma ei ole niin turvallinen kuin useimmat kansalaiset uskovat. Tänä päivänä erilaisia haasteita kuin aiemmin parikymmentä vuotta sitten, mutta sitten huolimatta – Nämä haasteet saattavat vaikuttaa kaikkien turvallisuuteen. Kansalaisten täytyy olla tietoisista asiasta, että puolustuksella on merkitystä. Mikäli vieraiden valtion armiota ei ole meidän rajoillamme väijymässä, ei tämä tarkoita sitä, että olemme turvassa ja olot ovat vakaat. Tämä haastava toimintaympäristö edellyttää sitä, että Euroopassa hyvin nopeasti kehitetään riittävää toimintakykyä, jotta voidaan nopeasti ryhtyä toimiin ja tehokkaalla tavalla ja riippumattomasti toimia silloin, kun kriisejä syntyy joko Euroopan omalla alueella tai jossakin muualla. Voisin painottaa sitä, kuinka no, tärkeää on voida toimia nopeasti. Päätöksenteko prosessiinen joukkojen käyttöönottoa on tärkeää hoitaa nopeasti. Täten voimme varmistaa Euroopan kansalaisten turvallisuuden ja pitäkin heidän eduistaan, puolustaa heidän etujen sekä union sisällä että sen ulkona, ulkopuolella. Olen vakuuttunut siitä, että Euroopalla on vielä suurempi rooli globaalissa yhteydessä, kun se pyrkii palauttamaan rauhan ja vakauden konflikteista kärsivissä maissa. Näin täytyy kuul- tehdä aina sitten, kun kuultuu asianmukaisia kansainvälisiä järjestöjä ja strategisia kumppaneita. Tässä suhteessa halusin painottaa sitä, kuinka tärkeää on pitää yllä ja vahvistaa strategista suhdetta Euroopan ulkopuolisten kumppaneiden kanssa. Ja on Euroopan etujen mukaista toimia yhtenä ryhmittymänä ja puhua yhdellä äänellä näissä yhteyksissä. Hyvät naiset ja herrat, kollegat, on itse asiassa mahdotonta kuvitella, että Euroopan unioni ei voisi ryhtyä sotilaisiin operaatioihin, kuten se on tehnyt Libyassa ja Malissa, niin että se olisi vähemmän riippumaton muista kuin tänä päivänä. Miksi Euroopan unioni keskittyy lähinnä koulutusoperaatioihin ja missioihin? Tämä on meidän yksi vahva osaamisalueemme ja tällä alueella voimme antaa todellista lisäarvoa toimille. Miksi eurooppalaiset taistelujoukot, jotka voidaan saada käyttöön 15 päivän kuluessa, miksi niitä koskaan ole käytetty sotilasoperaatioihin? Malia lukunottamatta Eurooppa on toiminut lähialueillaan aivan liian hitaasti ja jopa Malissa – kesti aivan liian pitkään ennen kuin Euroopan unionin koulutusoperaatio saatiin käyntiin. Tämä on yksinkertainen totuus, niin ikävä kuin se onkin. Ulkomaailman silmissä, niiden silmissä, jotka suhtautuvat meihin vihamielisesti, Euroopan unioni on jo uudelleen langennut päätöksenteossa ongelmiin ja ansoihin, ja se on takertunut pitkällisiin teknisiin keskusteluihin, eikä se ole pystynyt antamaan uskottavia vastauksia yhä paheneviin uhkiin. Meidän täytyy päästä pois tällaisesta jatkossa, välttyä tällaisilta skenaarioilta. Kaikkein arvokkain instrumentti, joka meillä tässä suhteessa on käytössä, on Euroopan unionin taistelujoukot, EUBG-joukot. Asiakirja, joka koskee taistelujoukkoja, on erittäin tervetullut, koska siinä määritellään, mitä taistelujoukkojen avulla voidaan saada aikaan. Nämä ovat erittäin nopeasti käyttöön otettavia, erittäin mukautuvia, joustavia joukkoja ja erittäin tehokkaita sellaisia – Tämä tarkoittaa sitä, että mitään kriisiä välttämättä syntyy, jos näitä tarvitaan, mutta Belgia puolustaa näiden joukkojen käyttömahdollisuutta. Niitä täytyy olla hyvin nopeasti käytettävissä. Ja niitä täytyy pitää kentällä niin pitkään kuin niitä tarvitaan. Juuri näiden joukkojen ketteryys, mukautuvuus, helppokäyttöisyys ovat avain asemassa kun puhutaan Euroopan nopean toiminnan valmiuksesta. Tämä saattaa edellyttää sitä, että tehdään uusi työnjako Naton kanssa ja eurooppalaiset liittolaiset joutuvat ottamaan ehkä enemmän vastuuta toimista. Täten Euroopan unioni voi toimia uskottavana kumppanina. Haluaisin muistuttaa että siitä, että tarve luoda vahvempi eurooppalaista puolustusta on esitetty myöskin Amerikan puolella, koska Washington on pyytänyt, että turvallisuustaakan jakautuminen olisi jatkossa hieman tasaisempaa. Eurooppa enemmän vastuuta. Lopuksi on hienoa, että taistelujoukkoja voidaan käyttää jatkossa näkyvämmin hyväksi. Natolla on omat joukkonsa. Ehkä voisimme yhdessä organisoida meidän toimemme. Euroopan unionin taistelujoukot ovat arvokkaita. Ja seuraavan vaiheen täytyy tulla joulukuussa eteen. Joulukuussa täytyy tehdä tästä päätöksiä. Nyt haluaisin keskittyä hieman puolustuspuolen toimintakykyymme kapasiteettimme. Hyvät naiset ja herrat, tiedämme, että lyhyellä aikavälillä edistystä saadaan nopeasti aikaan alueellisissa klustereissa, alueellisella tasolla. Tämä tarkoittaa sitä, että mukana olevilla mailla täytyy olla yhteensopivat puolustusbudjetit ja laitteistot ja myöskin yhtenäiset strategiset visiot ja uhka-arviot Täten saada niiden hyötyä toimista. Meidän täytyy keskittyä juuri alueelliseen lähestymistapaan. Tämän täytyy kiinnittää enemmän huomiota, mutta samalla meidän täytyy varmistaa, että alueellisista aloitteista ei tule tällaisia maaklusteri toimia, vaan pikemminkin toimintakykyyn perustavia klustereita tässä peräänkuulutetaan. Tästä yhteydessä haluaisin painottaa Euroopan ilmakuljetusjohtoportaan tason yhteistyötä ja Italian aikomusta hyvä liittyä tähän EATC. -hän. Nämä toimintakykyklusterit äh, täytyy saada toimia johdonmukaisella tavalla siten, että poliittisesti harjoitetaan ylhäältä alaspäin suuntautuvaa prosessia. Ja tässä tärkeässä roolissa on Euroopan puolustusvirasto EDA. EDAn toimivalmuuksia, toimivalmuuksia pitäisi laajentaa, jotta se pystyisi saamaan aikaan tulosta. Tuo virasto tulee olemaan tärkeässä roolissa, kun koordinoidaan, valvotaan ja antaan, annetaan ohjeistusta klustereiden välisessä yhteistyössä ja klustereiden sisäisessä toiminnassa. Totesin vielä, että artikla 44 Euroopan unionin perustamissopimuksessa on merkittävä, koska se mahdollistaa sen, että ne jäsenvaltiot, jotka haluavat, haluavat edetä nopeammin, voivat näin tehdä. Tämä instituutioiden väline täytyy ottaa tarkemman tarkastelun kohteeksi. Erityisestikin joulukuun huippukokouksessa sen mahdollisuut, käyttömahdollisuutta täytyy pohtia. Lopuksi voisin todeta, kuinka tärkeät eurooppalaiset toimielimet ovat tässä yhteisessä pyrkimyksessämme Meillä on perinteinen kolmikanta komission, neuvoston ja parlamentin välillä, mutta yhtä lailla tarvitaan samantyyppinen kolmikanta yhteistyö, joka tukee meidän toimiamme luoda vahvaa eurooppalaista puolustusta. Tämä koostuisi eurooppalaisesta ulkosuhdehallinnosta, komissiosta ja Euroopan puolustusvirastosta. Mutta joku saattaa kysyä, vuonna 2010, kun annettiin Gentin aloite nimeltään pooling and sharing, eli yhteenkokoaminen ja yhteinen käyttö. Tämä on jäsenvaltioiden peräänkuuluttama prosessi. Mutta on tärkeää, että jäsenvaltiot eivät ilmaise ajatuksia ja intressiään kansallisia kanavia pitkin, vaan pikemminkin ylikansallisia kanavia pitkin, koska loppujen lopuksi poliittisia päätöksiä ei puolustusala pitäisi enää tehdä yksinomaan kansallisella tasolla. Tässä suhteessa Toivottavasti komissio tulee merkittäväksi pelaajaksi mukaan eurooppalaisen puolustusyhteistyöhön, vaikka olen täysin tietoinen siitä, että jotkut jäsenvaltiot eivät tätä mielellään haluaisi hyväksyä. Arvoisat parlamentin jäsenet, että olemme tulleet kohtaan. Meidän täytyy nyt onnistua pyrkimyksessämme saada aikaan edistystä hyvin lyhyellä aikavälillä. Ei tarvita edistystä vain nopeammin, vaan myöskin sellaista edistystä, jolla on enemmän vaikutuksia, kun toistaiseksi on ollut asian laita. Meillä on tässä useita vaihtoehtoja. Voimme käydä hyvin pitkä ja teologista, mutta mielenkiintoista keskustelua kokonaisvaltaisista globaaleista strategioista Euroopan unionin varten, taikka sitten voidaan väliaikaisesti pitää kiinni Euroopan puolustusstrategiasta vuodelta 2003 ja tältä pohjalta ryhtyä ajattelemaan pragmaattisesti ja konkreettisesti sitä, minkälaisen geopoliittisen aseman haluamme Euroopan unionille maailmanlaajuisesti katsottuna. Minä pidän tästä toisesta vaihtoehdosta enemmän kuin ensimmäisestä. Lisäksi on tietystikin tärkeää määritellä sotilaiden toimintakyky, joka on tarpeellista tämän aseman ylläpitämiseksi. Mikä vaihtoehto sitten valitaankin? Joka tapauksessa tarvitaan selkeä näkemys siitä, missä tänä päivänä ollaan toimintakyvyn osalta, missä on päällekkäisyyttä ja missä voidaan tehdä yhteistyötä. Euroopan täytyy pitää kiinni ja kehittää edelleenkin yhteistä toimintaa Se onkin kun on kyse Euroopan tärkeän sotilaisen teknologian ylläpitämisestä ja pärjäämisestä kilpailussa muiden kanssa. Kyse on esimerkiksi strategisista ilmakuljetuksista, lentokoneiden ilmatankkauksesta ja miehittämättömistä lentokoneista. Olen täysin sitä mieltä Samaa mieltä kuin komissaari Michel Barnier, joka sanoi, että Eurooppa pitäisi kehittää omia miehittämättömiä lentokoneitaan, näitä drone-lentokoneita. Toinen ala, jolla pitäisi tehdä yhteistyötä enemmän sotilas- ja siviilipuolen välillä, on kyberpuolustus. Sekä siviili- että sotilasrakenteet ovat alttiita kyberhyökkäyksille, jotka saattavat haitata meidän jokapäiväisiä toimiamme. Tässä suhteessa Toivoisin, että tekin pohditte meidän kanssamme yhdessä sitä, tarvitsemmeko kollektiiviset ylikansalliset toimet taistelessamme kyberpuolustuksen saralla vai pitäisikö olla vain koordinaatiota jäsenvaltioiden välien saadaan realistisia lyhyen ratkaisuja aikaan. Jälleen kerran kyse on kansallisesta itsemääräämisoikeudesta. Kollektiivinen lähestymistapa usein edellyttää nimittäin erittäin herkkää tiedustelutiedon jakamista – ja kansallisten turvallisuuskysymysten käsittely yhdessä. Kolmas seikka sitten, puolustusteollisuus, puolustusteollisuusala. Pohditaan Euroopasta puolustusteollisuutta. Vuosittainen liikevaihto on 96 miljardia euroa ja 120 000 työpaikkaa on tällä alalla suoraan ja 400 000 epäsuorasti kyseessä. Kasvu ja innovaatioita Euroopassa ovat hyvin pitkälti linkittyneitä puolustusteollisuuteen. Vahva puolustusteollisuus on merkittävässä roolissa talouden ja teknologian kannalta, eikä tätä pidä aliarvioida työllisyyden kannalta ja tietotalouden kehittämisen kannalta, silloin kun pyritään konkreettisiin tuloksiin. Siksi pidän hyvänä sitä, että puolustusteollisuus on osana Horisontti 2020-ohjelmaa. Haluaisin onnitella komissiota siitä tiedonannosta, jonka se antoi tämän asian osalta, ja myöskin Daalerin kertomus erittäin tervetullut tässä suhteessa. Kiireisesti pitäisi hoitaa kuntoon seura- seurata asiaa, että Euroopan puolustus Materiaalimarkkinat eli EDEM täytyy saattaa kuntoon ja lisäksi Euroopan puolustusteknologia ja teollinen kanta EDTIP. Tätä pitää kehittää. Tämä on sen tärkeää. Nyt olemme sellaisessa tilanteessa, että kuusi suurinta EUn jäsenvaltiota omaavat 80 prosenttia Euroopan puolustuskoneistosta. Monet yrityksistä sijaitsevat näissä maissa. Ne ovat suurimpia yrityksiä noissa maissa. Näitä kutsutaan prime-yrityksiksi. Niillä on hyvin paljon, mutta hyvin paljon teollisuus, teollista kapasiteettia puolustusalalla myöskin muissa kuin näissä kuudessa jäsenvaltiossa. Monet näistä yrityksistä ovat tällä hetkellä vaikeuksissa. Miksi? Siksi, että Tälläkin hetkellä käsitellään joitakin tilauksia, jotka on saatu 10-15 vuotta sitten. Maat vievät usein tavaroita Euroopan unionin ulkopuolelle maihin, jotka ovat nousevan talouden maita. Tämä huomio välittömästi johtaa keskusteluun offsettingistä, tasapainottamisesta, mutta palaan tähän pian. Tutkimuksen ja tuotekehityksen tuomien tulosten vieminen muualle vaikuttaa kilpailukykyymme ja puolustusteollisuuteemme. Lisäksi nousevan talouden maata ovat nyt muodostumassa kansalliseksi puolustus championeiksi, mestareiksi, ja pian tulee olemaan mahdotonta meidän omien yritystemme enää pärjätä tässä, koska näistä maista on tulossa itseriittoisia puolustusteollisuuden saralla. Entä sitten tämä tasapainottaminen? Tässä yhteydessä haluaisin alviivata sitä, että olemassa suoria ja epäsuoria tasapainotustoimia, offsetting-toimia. Jotkut ovat hyödyksi tai jotkut haitaksi eurooppalaiselle hankkeelle. Sotilaslaitteisiin erikoistunut asiantuntija ei voi olla riippuvainen siitä, että joutuu väkisinkin ostamaan sitten vastineeksi täysin hyödyttömiä tavaroita omalta kanta, kuten mattoja ja autorenkaanta vai korvaukseksi puolustusmateriaalikaupoista mutta semmoinen hyväkin teknologian siirto, joka auttaa Euroopan puolustusteollisuutta estymään sirpaloitumiselta. Lisäksi tosiaan, että jäsenvaltiot ovat pistäneet hyvin vuoden 2009 puolustushankintadirektiiviä, mutta mitä sen käytän, käytännön täytäntöönpanon tulee, se on eri asia. Jotta saisimme selkeän kuvan tilanteesta, sopimusten täytyy olla avoimia ja selkeitä ja kaikkien nähtävissä. Tuotteet, jotka riittävät vuoden 2009 puolustushankinta aloitteeseen, täytyy hankkia sellaisia kanavia pitkin, jotka ovat asianmukaisia, kuten komission sähköisen tarjouskilpailuvälinen kautta, taikka Euroopan sähköisen ilmoitustaulun EBBn kautta, taikka puolustusviraston kautta. Puolustusteollisuusalalla tarvitaan tässä suhteessa valvontaa. Tilo on erittäin sirpaloitunut edelleenkin puolustusala. Siksi siitä täytyy tehdä kilpailukykyisempi ja toimista avoimempia. Puolustusalan täytyy voida hyötyä kaikista eduista, joita eurooppalaisilla sisämarkkinoilla on tarjottavanaan. Haaste liittyy nyt siihen, että monissa maissa ei oikein tulkita artiklaa 346 perussopimuksessa, per, sopimuksessa Euroopan toiminnasta puolustustuotteet pidetään edelleenkin pois normaalikäytäntöistä, no, normaalikäytänteistä, eikä niin sanota sisämarkkinasääntöjä. Tähän täytyy löytää ratkaisu. Tarvitsemme paremman kuvan, kokonaiskuvan Euroopan puolustusmarkkinoista ja toimista, joita tarvitaan poliittisella ja sotilaisella tasolla. Niitä selkeämmin voisimme kehittää ja ohjata kehitystä tuolla alalla. Tänä päivänä tuohon tilanteeseen ei ole vielä päästy. Mahdollinen ratkaisu tässä suhteessa voisi olla, että huomatettaisiin, mitä mahdollisia suuria etuja on off-the-shelf-hankinnoista sen sijaan, että pitäydytään pitkällisiin kehitysvaiheisiin. Ostetaan ne valmiiksi kehitettyjä tuotteita pikemminkin. Mitä hyötyä tästä olisi? Tämä pitäisi tehdä selväksi. Kysynnän vahvistaminen ja vakaut- vakiinnuttaminen on tietystikin itsestään, selvää, itsestään selvästi järkevää että valmiiksi ostet, valmiiksi markkinoilla olevat tuotteet ja näiden ostaminen johtaisi suurempaan harmonisointiin ja lisäisi yhteen toimivuutta puolustusalalla. Siksi ehdottaisin, että EPM aloitetta, eli tehokkaan hankintamenettelyn menettelyä, tehokkaan hankintamenettelyä kehitettäisiin. Puheenjohtaja, Parvossa parmasin jäsenet, että hyvät ystävät, minun nyt on vain vähän aikaa jäljellä ennen joulukuun huippukokousta. Tällä välin kaikki voivat raportoida kommentoida näitä kahta perustekstiä, korkean edustajarova Ashtonin tekstiä sekä komission tiedonantoa, joka nimeltään kohti kilpailukykyisempää ja tehokkaampaa puolustus- ja turvallisuussektoria. Lukuisat ovat tuotteet joukon muitakin asiakirjoja, jotka ovat kukin sinänsä mielenkiintoisia. Puolustusministerikokous joulukuussa – ja tämän jälkeen Gymnichin ulkoministerikokous niin ikään vastaavat sen, että osallistujat pystyivät tutustumaan toistensa näkemyksiin. Minusta vaikuttaa siltä, että korkean edustajan pitäisi nyt sekä kuin mahdollista vielä hioa loppuun kertomustaan, raporttiaan, ja hänen pitäisi pitääkin kolmesta seuraavasta seikasta, eli siitä, miten vahvistetaan strategista visiota, ja miten tutkitaan, tätä siis pohtia myöskin konkreettisia tuloksia, miten niitä saadaan aikaan. Lisäksi pitäisi pohtia jonkinlaista etenemissuunnitelmaa, jonka avulla sitten päästäisiin tulevaisuudessa tavoitteisiin. Belgian hallitus tukee näitä kaikkia kolmea pyrkimystä. Joulukuun huippukokouksen tuloksia jäämme odottamaan suurella mielenkiinnolla. Salin, että, että lopuksi Toivoisin vielä, että eurooppaista puolustusta vahvistettaisiin ketäisiin jatkossa. Ensinnäkin siten, että meidän on keskustelu, joka on muuta poliittinen. Se pitäisi olla enemmän poliittinen kuin sotilaallinen. Politiikka antaa sykäyksiä sotilaspuolelle, saada aikaan tarvittavia puolustusvälineitä, jotka ovat tehokkaita ja mukautuvia maailmalla tapahtuvien muutosten myötä. Ilman poliittisia sykäyksiä mitään ei tapahdu. Hallitusten tehtävänä on siksi ottaa, hallitusten tehtävänä siksi ottaa vastuu ja antaa puolustukselle sille sen ansaitsema asema ja status. Joulukuun huippukokous, jossa hallitusten ja valtioiden päämiehet omavat tilaisuuden keskustella Euroopan puolustuksesta ja sen rakentamisesta ja kehittämisestä. Se on arvokas tilaisuus. Mikäli kaikki nyt tuntuvat hyväksyvän, että meidän arvojamme ja intressejämme täytyy kunnioittaa ja puolustaa. Meidän täytyy myöskin tehdä yhteistyötä ja osoittaa solidarisuutta puolustuspuolelle. Meillä on yhteiset arvomme. Meidän ei pidä olla nyt egoistisia, individualisteja ja kansallismielisiä. Sitten heti, kun yhtä tai toista kohtaan kohdistuu hyökkäys tai jokin uhka – Hyökkäys yhtä vastaan on hyökkäys kaikkia vastaan. Tämän pitäisi toteutua käytännössä kaikin tavoin tämän periaatteen. Suurin osa asiantuntijoista katsoo, että yksikään Euroopan maa ei voi tänä päivänä yksin puolustautua suuren luokan hyökkäystä vastaan, eikä se voi yksin ryhtyä merkittävään sotilaisen operaatioon kaukana Euroopassa, kaukana Euroopasta. Tästä osoitus oli hiljattain tehty, toteutettu sotilasoperaatio Euroopan ulkopuolella. Vahvempi yhteistyö on tarpeellista myöskin rahoituksellisista syistä ja teknologian käyttömahdollisuuksien parantamiseksi. Meidän vahvin kumppanimme Yhdysvallat toivoo selvästikin, että Eurooppa lisää ponnisteluitaan. Tasapainoisempi taakanjako puolustuksessa ei saa olla minkään osoitus siitä, että kilpailtaisiin Yhdysvaltain kanssa. Mikäli Euroopan valtiota haluat olla uskottavia ja toimintakykyisiä liittolaisia Amerikan kanssa, Euroopan täytyy ottaa suurempi osa puolustustaakasta kontolleen. Jotta päästään oikeaan suuntaan, Euroopan union täytyy väijämättä ottaa johtaja, johtajan asemaa. Sen täytyy olla näkyvämpi ja päättäväisempi. Puoli Belgia katsoo, että sotilaisella saralla pitää tehdä paljon enemmän yhteistyötä suurten Euroopan valtioiden välillä. Yhdysva- Turkki-Korea, Yhdistynyt kuningaskunta, Ranska ja Saksa ovat tässä eturintamassa. Tämä millä tavalla sitten kyseenalaiseksi vaisuutta, että pienemmät valtiot, jotka ovat samanmielisiä, voisivat aivan yhtä lailla tehdä yhteistyötä, like-minded small states. Yhtä lailla voi tehdä yhteistyötä. Esimerkiksi Alankomaiden ja Luxemburgin kanssa tehtävä yhteistyö meidän kannaltamme tällainen yksi mahdollisuus. Muut, muutkin tyyppiset alueelliset yhteistyömuodot, kuten Visegrad-maiden yhteistyö tai Kapoismaiden yhteistyö, on aivan yhtä lupaavaa. Tämä tarkoittaa sitä, että hyviä esimerkkejä tulee sieltäkin päin tästä syystä Belgia kannattaa siihen, että kolme suurta maata tekisi enemmän yhteistyötä, koska tämä tekisi pienempien maiden työstä helpompaa. Pienemmät voisivat sitten liittyä mukaan näihin suurempiin yhteisiin hankkeisiin. Tämä edellyttää sitä, että tehdään puolustussuunnitelmia samanaikaisesti ja rinnakkain eri maiden sisällä ja maiden kesken. Meidän täytyy pohtia yhteisiä päätöksiä, tehdä esimerkiksi sotilaisia materiaaliostoja, jotka ovat vertailukelpoisia keskenään yhteen sopivia. Tämä hyödyttäisi myös eurooppalaista puolustusteollisuutta. Ja lopuksi vielä toivon, että suvereniteettia ja yhteistä pää- suvereniteettia ja kansallista itsemääräämisoikeutta voidaan jakaa muiden kanssa. Su- jaetusta suvereniteettia voitaisiin puhua. Tätä peräänkuuluttaisin. Kun sanotaan sana suvereniteetti, tämä on jo hyvin herkkä kysymys, suorastaan pyhä lehmä joidenkin kannalta. Meidän täytyisi varmistaa se, että yksikään jäsenvaltio tai valtio ei voi täysin eristautua muusta maailmasta ja toimia täysin riippumattomasti muista. Maailma globaalistuu ja jäsenvaltiot eivät voi ajatella myöskään toisiin. Meidän pitäisi pikemminkin tehdä yhä intensiivisempää yhteistyötä muiden kanssa kaikilla aloilla, olipa sitten kyse taloudesta, ympäristöstä tai puolustusalasta. Näin voimme paremmin pistää kampoihin ulkopuoliselle paineelle. Todellinen suvereniteetti on sellaista suvereniteettia, joka jaetaan muiden kanssa. Se on yhteistä muiden kanssa. Hyvät naiset ja herrat, arvon kuulijat, tässä hengessä Belgia ja Belgian hallitus ovat menossa joulukuun huippukokoukseen. Meidän maamme hyväksyy kaikki sellaiset ehdotukset, joka mahdollistaa sen, että pääsemme eteenpäin, kun luemme, luomme yhdessä yhteistuumin puolustuksen Eurooppaa, joka on paremmin integroitunut ja vahvempi kuin aiemmin. Kiitän teitä jo saamastani huomiosta ja ilomielin vastaan kysymyksiini, jotka puheenvuoroni mahdollisesti mielestäni kirvoittaa. Kiitoksia herra ministeri, kiitoksia kovasti. No, tämä tuli selväksi. Me tässä paljon jo ennakoimmekin joulukuista työsarkaa. Kiitoksia, että käsittelitte kaikkia aiheita. Se oli todella kattava lähestymistapa. Kuten korkea edustajamäkin aina tapaa sanoa, ainakin käsittelitte kaikkia aiheita. Varmastikin tässä on nyt aihetta kommenteille ja kysymyksillekin. Varapuheenjohtajamme tässä alavaliokunnassa haluaa ensimmäisenä puhua herra Sofokleus. Καταρχάς με την σειρά μου πραγματικά θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα. Ensinnäkin minä haluaisin kiittää ministeriä kovasti erittäin kattavasta alustuksesta. Minä ottaisin esille vain yhden osan siitä, nimittäin puolustusteollisuus, jota minä pidän kovin mielenkiintoisena Käsittääkseni meidän täytyy päästä yksimielisyyteen kahdesta asiasta. Ensinnäkin siitä, että kyse on erittäin vahvasta taloudellisesta tekijästä. luvut puhuvat selkeää kieltä. Kyse on kymmenistä miljardeista. Ja sitten toiseksi meillä pitäisi olla myös jonkinlainen ymmärrys pirstaloitumisesta 28 maan kesken. He, kaikilla on vähän eri osuus puolustusbudjetista ja kuitenkin me kaikki haluamme olla kilpailukykyisempiä tälläkin alalla niin, että myös puolustusteollisuus olisi kilpailukykyisempää Euroopassa. Siksi esittäisinkin teille seuraavan kysymyksen. Uskotteko te, että saadaan aikaan jonkinlainen suunnitelma Ehkä voitaisiin laatia jonkinlainen suunnitelma, jotta saataisiin aika lähentymistä kohti yhteistä puolustusta. Näin voidaan leikata puolustusmenoja, välttää päällekkäisyyttä, mikä tässä myös on erityisen tärkeää, niin haluaisin tietää, onko teidän mielestä mahdollista saada aikaan jonkinlainen puolustussuunnitelma, ainakin lähiaikoina. Me tiedämme toki, että suunnitelma tarvitaan, mutta kun meidän täytyy olla kilpailukykyisempiä, meidän täytyy saada aikaan siihen kunnon sisältöäkin suhteessa Yhdysvaltoihin, Venäjään ja Kiinaan. Eli jälleen kerran tässä haluan ottaa esille puolustusjärjestelmämme. Onko teidän mielestämme näkyvissä tähän jotain mahdollisuuksia? En tiedä, onko se toivottavaa vai ei, mutta onko se edes toteutettavissa? Euh, merci. Kiitos. Herra Lisek, ei kun onko hän paikalla? Kristoff lähti, herra Gaaler siis. Ja, vielen dank, herr minister. Kiitos, herra ministeri. Haluaisin eh, kiittää teitä teidän sitoumuksestanne ja innostuksestanne liittyen joulukuun huippukokoukseen ja haluaisin vielä kerran vahvistaa sitä, mitä puhuitte suvereenisuudesta. Tämähän on aina kaksiosainen asia. Yhtäältä on suvereeni, kun voi tehdä päätöksen ja sitten kun sen voi yksin myös täytäntöön panna. Ja on paljon tilanteita, jossa me emme kykene yksin täytäntöön panemaan asioita ja silloinhan meidän täytyy tavallaan saada apua ja silloin on kysymys tavallaan jaetusta suvereenisuudesta. Me tarvitsemme konkreettisia tuloksia, te sanoitte, ja olen samaa mieltä siitä, että myös päätöksentekoprosessia on nopeutettava ja toivon, että tähän suuntaan tehdään päätöksiä. Minun kysymykseni konkreettisesti, oletteko te sen puolesta, että kun toimeenpannaan näitä joulukuun tehtyjä päätöksiä, että niissä esimerkiksi muodollisesti päätettäisiin puolustusministeri huippukokouksesta tai neuvostosta ja että näitä päätöksiä tavallaan seurattaisiin. Ja sen lisäksi oletteko te sitä mieltä, että yhden päätöksen pitäisi olla se, että päätettäisiin tällaisesta puolustustarkistuksesta tavallaan sitä, että katsotaan mikä tilanne on, mitä meillä on ja mitä me vielä tarvitsemme. Kolmas kysymys. Jos nyt oikein ymmärsin, te kannatatte sitä, että vahvist korostetaan EDAN, siis puolustusviraston koordinoivaa tehtävää. Puolust, käsittääkseni tässä on tietynlaisia suunnitelmia kysynnän konsolidoimiseksi. Voisitteko te vahvistaa, että te haluatte tässä puolustusviraston vahvemman aseman? E- EDAN statustahan tai siitä pitää uudelleen päättää vuonna 2014. Kannattaisitteko te sitä, että EDAN henkilökunta maksettaisiin komission budjetista jatkossa? Sitten vielä kysymys liittyen sisämarkkinoihin, liittyen puolustusteollisuuteen. 346 artiklan perusteella jäsenvaltiot voivat vetää hätäjarrusta kun on kysymys kansallisesti tärkeistä asioista sisämarkkinoilla. Puoltaisitteko te eh, sellaista päätöstä, että komissio tavallaan jatkossa eh, määrittelisi nämä kriteerit tiukemmin? Ja miltä osin te puolustaisitte sitä, että tulevaisuudessa eh, lähtisimme tekemään tätä pysyvää yhteistyötä vahvemmin tai että me ylipäätään aktivoisimme tämän välineen, se on myös yksi kysymys. Ja sitten vielä lopuksi standardisointi ja sertifiointi. Naton puitteissa ei ole ainakaan päästy kovinkaan pitkälti standardisoinnin suhteen. Esimerkiksi Ranska ja Saksa liittyen koneiden ilmatankkaukseen. Voidaanko EU:ssa päästä pitemmälle tässä? Merci. Kiitos. Rova Koppa. Thank you. Kiitos. Meille monelle puolustusneuvosto on ollut jo pitkään tapetilla sitten vuoden 2008, kun viimeksi keskusteltiin aiheesta koska useimmat meistä uskovat, että puolustuskysymys on tärkeä, että se pitäisi ottaa esille myös ennen vaaleja. Mielestäni olisi tärkeää miettiä myös jonkinlaista seurantaa joulukuiselle neuvostolle. Ei se saa olla yksittäinen tapahtuma. Olisi tärkeää, että siellä saataisiin aikaan myös jonkinlainen ohjelma jatkoa varten – vertailukohtia ja sitten sopia seuraavasta tapaamisesta. En usko, että tätä voidaan noin vaan sattumavarasti silloin tällöin ottaa esille keskustelu. Ikään kuin se olisi toissijainen asia. Me tiedämme, että taloudellisen kriisin aikoina moni jäsenvaltio, kuten myös moni täällä, moni parlamentin jäsenkin, ei ole sitä mieltä, että puolustuksesta pitäisi sen enempää keskustellakaan, mutta se olisi täysin väärin, jos ajatellaan myös kansalaisten turvallisuutta. Ja siitä on keskusteltava. Toisin sanoen, haluaisin kuulla myös Belgian kannan tähän. Lisäksi viittaan siihen, minkä Miha Kaaler otti esille, joka liittyy puolustusvirastoon. Edalla on erittäin tärkeä osa myös näinä vaikeina aikoina. Me tiedämme, että on sellaisia jäsenvaltioita, jotka eivät ole kauhean iloisia siitä, että annettaisiin lisää toimivaltaa EDAlle, ajatellen rahoitusta tai muuta vahvistusta. Haluaisin kuulla teidän kantanne siihen, kiitos. Merci. Kiitos. Sitten Kristoff Lisek on tullut takaisin. Um, thank you very much, Chairman. Kiitos äh, puheenjohtaja. Ministeri, arvostan kovasti sitä, että te puhutte jo usean vuoden ajan näistä asioista. Muistan, kun me pari vuotta sitten Halifaksissa puhuimme näistä asioista ja sanoitte silloin ihan samaa, joten on hyvä, että olette johdonmukainen. Monet kollegat ovat jo itse asiassa esittäneet ne kysymykset, jotka halusin, ja te jo myös vastasitte kysymyksiini, joten oikeastaan vain yksi kommentti ja kysymys. Kommenttini tästä yhdistämisestä ja jakamisesta tai yhteiskäytöstä, jonka otin käyttöön myös omassa mietinnössäni kaksi vuotta sitten. Yhdistäminen ja yhteiskäyttö saa aikaan säästöjä, mutta tämä ei riitä. Sen vuoksi, että asiantuntijat ovat laskeneet, että ne projektit, mitä meillä nyt on, antavat meille ehkäpä noin 300 miljoonan säästön ja budjettileikkaukset ovat huomattavasti suuremmat jäsenvaltioissa, joten ei tämä riitä. Ja sitten teollisuuden vahvistaminen on suuri haaste. Se vie meiltä vuosia. Se meidän täytyy ymmärtää, koska esimerkiksi joissain jäsenvaltioissa suojellaan omia työpaikkoja. Ja kysymys kuuluukin, te sanoitte, että meillä ei ole vihollisia rajoillamme, totta, mutta toisaalta meillä on Venäjän sotilaalliset harjoitukset, joissa he, no teoriassa, yrittävät hyökätä EUn jäseniin, toivon, toivon mukaan vain teoriassa, ja myös Naton jäsenten alueelle. Meillä on myös taloudellisia ja poliittisia paineita Venäjän taholta ja muiden e, itäkumppanuusmaiden taholta. Joten eikö meillä pitäisi olla läheisempää yhteistyötä puolustusalalla myös itäisten kumppanuusmaiden kanssa? Kiitos. Merci. Kiitos. Sitten Jeffrey van Norden. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Kiitoksia puolustusministeri kommenteista, jotka mielestäni olivat todella kiehtovia. Pari kysymystä minulla kuitenkin olisi. Oletteko sitä mieltä, että Euroopan unionilla olisi hyötyä siitä, että sillä olisi oma puolustus talousarvionsa? Oletteko sitä mieltä, että siitä olisi myös hyötyä, että meillä olisi vielä yhdennetympi johtoporosrakenne, komentorakenne, mitä pitäisi tehdä sitten joulukuisessa neuvostossa, että saavutettaisiin nämä tavoitteet. Merci, Anna. Kiitoksia, Anna Gomez. Minister, um, I share the view of... Ministeri, olen samaa mieltä kollegani kanssa siitä, että yhdistäminen yhteiskäyttö ei riitä. Haluaisinkin kysyä, olisikohan tässä seuraavassa joulukuun huippukokouksessa halua tarkistella uudelleen YTPPn rahoitusjärjestelmää, koska nykyinen järjestelmä on hyvin huono asia YTPPn missioille. Monet eivät tee sitä, mitä pitäisi tai mitä se haluaisivat johtuen talouskriisistä, kuten esimerkiksi eh, Portugalissa. Ja se, että eh, yhteiskäytetään kapasiteettia, se on vaikeaa. Joten ehkäpä meillä pitäisi olla hieman erilainen eh, taakan jakaminen taloudellisesti – liittyen miehiin, varusteisiin ja niin edelleen. Tämä on erittäin tärkeää ajatellen nyt varsinaista tämänhetkistä tilannesta ja YTPPn operaatiota esimerkiksi Malissa. Ja koska kraasin, kriisi on äh, vaikuttanut äh, myös, tai miten Syyrian kriisi vaikuttaa, onko tästä puhuttu, tai ajatellen muitakin maita, joissa on sitten taas taloudellinen kriisi, kuten Portugalissa. Minusta on uskomatonta, että Troik jotka ei huomioi näiden maiden kriisien vaikutusta Euroopan puolustukselle. Me olemme ostaneet esimerkiksi hyvin korruptoituneella sopimuksella sukellusveneitä. Ja nyt meillä ei ole rahaa näiden sukellusveneiden polttoaineeseen. Ja nämä sukellusveneet ovat itse asiassa hyvin hyödyllisiä ajatellen Euroopan turvallisuutta, ajatellen meidän laajaa merialuettamme. Ei ainoastaan näille suurille turvallisuusajatuksille, vaan myös esimerkiksi järjestäytyneen rikollisuuden ja huumerikollisuuden vastaisessa taistelussa. On paljon halvempaa lähettää sukellusvene paikalle kuin fregatti mutta meillä ei ole polttoaineeseen varaa, koska minun maanihan on lähes konkurssissa. Sitten tästä meriulottuvuudesta. Panaman kanavan laajentuminen tuo suuria mahdollisuuksia, mutta samanaikaisesti myös riskit lisääntyvät. Krim, rikollisuus, huumerikollisuus, järjestäytynyt rikollisuus ja muun voi sitä hyödyntää. Oletteko te miettineet tätä rajoja ja mikä on ulkoista ja sisäistä turvallisuutta? Me tarvitsemme yhdistetyn rannikkovartioston, koska minun kotimaassani ja varmasti muuallakin tämä on yhtä sekasotkua. Yhtäältä on esimerkiksi rajavartiosto tekee yhden toimen jossain, jossain äh, veroviranomaisten niin edelleen ja niin edelleen. Ei tämä toimi. Sitten vielä lopuksi YTPP-operaatio Libyassa, josta parlamentissa puhuttiin kauan, puhuttiin sotilaallisesta kampanjasta ja niin edelleen, mutta sen jälkeen, ja että YTPP-missiolla äh, ei ainoastaan äh, tuettaisi rajojen turvallisuutta, vaan se, että ratkaistaisiin tämä todellinen kysymys Libyalle, alueelliselle turvallisuudelle ja meidän turvallisuudelle, eli nimenomaan kouluttaa poliiseja ja sotilaita. Koska sillä tällä hetkellä nämä sotilaiset milisit ovat ainoa turvallisuus. Libyalaiset ovat pyytäneet tätä yhä uudelleen ja mitään ei tapahdu. Ja nyt he sitten tulivat Naton juttu sille ja Nato hoitaa homman. Ja tämähän tarkoittaa myös meitä, koska monet meistä ovat Naton jäseniä. Ei tässä ole kysymys nyt rahasta, vaan tässä on kysymys poliittisen tahdon puutteesta. Ja poliittisen tahdon puute liittyy siihen, että jotkut jäsenvaltiot haluavat jatkaa business as usual linjalla ilman minkäännäköistä koordinaatiota tai <clears throat> puitteistoa Euroopan tasolla. Ja tämä on tuhoisaa myös meidän turvallisuudellemme. Joten voisitteko te antaa tähän oman näkemyksenne, missä, minkälaista keskustelua tästä käydään puolustusministereiden neuvostossa? Vai, monsieur. Sitten herra Landsbergis, vielä viimeinen kysymys ja sen jälkeen ministeri. Thank you, president. Only... Kiitoksia. Ihan yksi lyhyt kommentti vain sen perään, mitä kollega Lisek totesi äsken. Jos ajatellaan, että tässä toistetaan yhtä ja samaa, kun ikään kuin meillä ei olisi vihollisia rajoillamme. Okei, meillä ei ole siellä mitään vihollisia rajoilla, mutta kauempana kyllä on ajatukset, jotka voivat olla myös vaarallisia vihollisia. Kiitoksia. Siitä on syytä olla tietoinen. Se fut effectivement bref. Mm, kyllä, se oli lyhyt ainakin se puheenvuoro. Ja selvä. Herra ministeri. Answer in the opposite way. And I... Minä vastaisin käänteisessä järjestyksessä sitten presidentti Landsbergikselle vastaan ensin. Me olemme kyllä tästä tietoisia. Eli todellakin tämä tiedän, e- meidän edessämme on Belgia on myös Itämeren alueella osallistumassa näihin ohjelmiin. Ja me näemme sen joka päivä siellä, mistä te puhuitte. Se on iso huoli. Ja jos ajatellaan meidän näkemystämme puolustuspolitiikasta Euroopassa, niin ehkä olisi hyvä ottaa huomioon tämä viesti, jonka te meille välititte. Lots of colleagues intervened. Täällä oli moni kollega, joka puhui vähän samansuuntaisesti. Eli mikä tässä oikeastaan on tavoitteena ja tarkoitusperänä huippukokouksessa, kun se joulukuussa kokoontuu? Ensinnäkin ministerit eivät muuten kokoukseen osallistu, ainakaan näillä näkymin. Eikä ulkoasiaministeri osallistuu kokoukseen, mutta eivät puolustusministerit. Jos valtiovarainministerit osallistuvat, sitten täytyy kyllä olla varoillaan. No, kuitenkin sisäpolitiikassa moni kollega, joka myös ajattelee näitä asioita ja ymmärrät, mitä tässä kaikkia tarvitaan puolustuksessa jäsenvaltiossa, niin totta kai sitten sanovat, että, että kyllä siellä aika paljon puolustuksen vielä varoja menee ja on syytä olla tietoinen siitä, että ei siellä pelkästään ystäviä ole joulukuisessa kokouksessa. Minä haluaisin täydentää sitä, että tarvitaan operatiivinen lähestymistapa tavoitteisiin, ajatellen joulukuisen kokouksen saavutuksia. Meidän täytyy olla kokonaisvaltaisia, siis enemmän käytäntöä, vähemmän teoriaa, mitä on opittu historiasta. No ei historiasta, vaikka siitäkin on opittu, kuten Landsbergis totesi monen muun kollegan lailla. Mutta mitä nyt on otettu opiksi viimeaikaisista tapahtumista ja täytyy vastata kysymykseen, missä meni pieleen? Mitä puuttuu? Se on nähty ihan viime aikoinakin operaatioissa, joissa olemme olleet tavalla tai toisella mukana – NATOkin. Moni täällä edustettu maakin on ollut mukana. Eli mitä on puuttunut Malissa tai ilmatankauksessa tai todellakin Ranskan aloittamassa operaatiossa Malissa tai mitä muissa maissa ilmatankauksen kohdalla on jäänyt vaille. Onko kyse lennokkivalmiuksista tai muusta. Eli Täytyy tätä tähdentää. Jos se olisi yksi tulos kokouksesta, niin hyvä niin. Tarvitaan käytännönläheinen kokonaisvalta lähestymistapa siihen, että me tarvitsemme hyvin operatiivisia lähestymistapaa, ei noin vain eurooppalaista lähestymistapaa. Toiseksi täytyy, mitä nämä taistelujoukot tarkoittavat, mitä me haluamme niiden tarkoittavan. Onko ne saatettavissa toimintakykyisiksi vai ei. Minä olen ottanut, että ne jäsenet, jotka ovat mukana taistelujoukoissa, niin tarjoavat modernia valmiutta ja sitten riippuu tietenkin päätöksestä, niin osa näistä taistelujoukoista voidaan sitten lähettää. Jotkut viittasivat myös siihen, mitä Libyassa tapahtui. Jälleen kerran täytyy muistaa, että meillä oli tästä diili. Ja mikä se oli? Ensinnäkin pitää hoitaa sotilaspuoli YK suojassa. Gaddafin hallinto oli siellä vallassa ja siinä tarvittiin sotilasoperaatio. Ja sehän oli menestystarina, sataprosenttinen menestys. Ehkä se oli vaikea päätöksentekoprosessina. Ja jos ajatellaan keskustelusta Naton solidaarisuudesta, ei ole tietenkin hyvä, että siellä oli vain yhdeksän maata mukana jäsenvaltiosta, mutta entäpä se toinen puoli diilissä, nimittäin Euroopan unioni ja muut kansalliset järjestöt hoitivat loppuosan hommasta oman osansa hoitivat yhteiskunnan rakentamisessa, taloudellisissa kysymyksissä ja muissa. Se ei oikein onnistunut. Eli siitäkin on opittava. Mutta totta kai se voidaan mainita sellaisena, mutta ei se ole välttämättä niin olennaista nyt ajatella huippukokousta joulukuussa. Entäpä sitten hankinnat? Rova Gomez viittasi Portugalin hallituksen päätöksiin. No, se on teidän asianne kommentoida, sitä ei minun asiani. Mutta palaisin erään sen toisen seikkaan. Ei voida ajatellakaan, että kun me kehitämme tässä yhteistä näkemystä, että se onnistuisi ilman sitä tärkeää roolia, joka on Ranskalla, Saksalla ja yhdistyneellä kuningaskunnalla, siis näkemystä kehitettäessä. Noilla kolmella mailla täytyy olla tärkeä osa siinä. Sama osuus ja tämä sama tärkeä osa kaikista tunnetuista syistä. Mutta miten nyt sanoisin oikein? Ikään kuin vastuun kantamista myös, kun kehitellään tätä suurta kuvaa, jonka parissa teemme työtä. Eli jälleen kerran, huippukokous täytyy olla käytönläheinen, kokonaisvaltainen ja, ja keskittyä siihen, mitä me haluamme taistelujoukoilta. Ei se ole mikään sotilaallinen työryhmä pelkästään. Ei ne yleensä toimi ei siellä taistella täydy kiistellä, mutta ei voida sulkea pois sitä, tietyin ehdoin parlamentti, komissio tai muualla täytyy päätä siitä, että nämä saadaan myös toimintavalmiuteen missioita varten. Ehkä hän vastannut tässä myös siihen kysymykseen, jonka esitti kollega Van Ordan Not niin, entirely. Ai ei ihan kokonaan. Ai niin, budjetti. No, budjetista. Sivun huomatuksen siitä jotenkin. Huomaan, että kaikki jäsenvaltiot ovat valtavan haasteen edessä budjettileikkausten myötä. Joissakin maissa jopa 20 prosenttia on leikattu budjettia Belgiassa. että meidän osuuttamme joka nyt on siinä valmiudessa, mitä me tavoitteessamme ajommekin takaa henkilöstössä, joka neljäs häviäisi ja kasarmista joka kolmas budjettia leikattiin aika merkittävästi. Huomasimme, että saimme aikaan tulostakin enemmän, ja se oli yksi tavoitteistakin. Eli että me pystymme osallistumaan ulkomailla sotilasoperaatioon, kun silloin kun pyydetään – ja hallitus hoitaa oman päätöksentekoprosessinsa tältä osin, mahdollisesti parannettikin. Mutta että ainakin me saamme aikaa myös tulosta modernin kaluston avulla. Tämä pitäisi olla kaikessa mukana myös joulukuussa, että vain kun meillä on investointeja budjettireunaehtojen puitteissa, mutta ensin tarvitaan investointejaan kalustoon niin, että ne ovat toimintavalmiudessa ja myös sitten toimintakykyisiä ylipäätään. Eihän prosessin tavoitteena voi olla, kun nyt tätä arvioimme, että tässä pelkästään on päällekkäistä toimintaa sen osalta, mitä on jo käytössä, siis Naton puitteet. Sehän on sotilaspoliittinen rakenne, joka on osoittautunut hyvin toimintakykyiseksi. Meidän täytyy olla tarkkoja omissa toimissamme, mennä puolestaan Naton tontille. Voi olla, että se on ehkä johdannossa, mutta ehkä huippukokouksen johtopäätöksissäkin päätelmissä. Se on meidän näkemyksemme siitä, miten me selviämme budjettireunaehdoidosta. Mutta totta kai mikä on tärkeää jatkossa on myös inventointiohjelma. Moni jäsenvaltio esimerkiksi, NATO-valtiotkin, joutuvat nyt miettimään, mitä tulee eri koneiden, hävittäjien perään. Miten me selviämme siitä? Onko ehkä olemassa klusterimaita, jotka tekevät yhteistyötä? Ehkä tätä on mietittävä, ei pelkästään budjettisyistä, vaan ihan operatiivisista ja strategisistakin syistä. Eli budjettileikkaukset mielestäni, niin ne ovat kyllä haaste, josta on selvityttävä, mutta ehkä tästä löytyy uutta suuntaa myös puolustuspolitiikalle ja toimintavalmiuksille. Sitten vielä täällä oli kysymyksiä Saksan kollegalta. Äh, tästä artiklasta 360 346. Tässä sanotte suverensuudesta on hyvin tärkeää, mutta artikla 346 on asia, joka liittyy, tai siis kuuluu komissiolle. Se, että komissiolla pitäisi olla tiukempi kanta artiklan 346, niin tämä on lähtökohta monille maille. Ja komissio on se, jonka tulisi sitten tiukemmin työskennellä sen puitteissa, koskapa meillä tulee aina muuten olemaan sellainen käsitys, että jäsenvaltiot voivat, jäsenvaltioilla on koskaan tahansa tällainen porsaanreikä tai kyökin ovi, jos he eivät jotain halua tehdä. Eli tämä on suuri tehtävä komissiolle. Sitten nämä yhteiset puolustussuunnitelmat ja EDA, puolustusvirasto de, de IDA. Ben, en fait, la vocation de l'EDA a été... Ajatus EDAn toimista perustuu sen perussääntöön, ei kyllä mistään optiosta tai vaihtoehdosta. Tarvitaanko siellä lisää rahaa tai lisää henkilöstöä? En usko, vaan pikemminkin pitäisi poliittisesti ja institutionaalisesti Euroopan unionin sisällä avata mahdollisuus sille, että EDA voi tehdä työnsä ja se voi toimia niin, että se tekee työnsä kunnolla. Mikäli on nyt erehtynyt, virastossa oli 121, se on antanut 121-141 ehdotusta suurin piirtein esimerkiksi asehankinnoista. Ja kyse myöskin tietojen vaihdosta mutta EDAN perustehtävä on laajempikin, koska se pystyy toimimaan tällaisena vakauden aikansaajana puolustusmarkkinoilla, kun on kyse puolustusmateriaalihankinnoista. Ja visio, joka meillä on Euroopan puolustuksesta, on sellainen, että meidän pitäisi poliittisesti avata silmämme ja mahdollistaa se, että EDA pystyy tekemään se työ, sen työn, joka kuuluu sen tehtäviin, koska se on aivan erinomainen toimissaan. Sen rooli pitäisi vahvistaa. Gentin huippukokouksessakin tällainen toive esitettiin, kun puhuttiin siitä, kuinka asehankintapuolella tai materiaalihankintapuolella tehtiin enemmän yhteistyötä Onko sitten lasi puoliksi tyhjä vai puoliksi täysi? Edän osalta sanoisin, että lasi on puoliksi täynnä. Ehkä voitaisiin hieman pistää vielä pykköä pökköä pesään ja hieman vahvistaa vielä tämän veraston roolia. Uskoakseni puheenjohtaja vastasin jo lukuisiin kysymyksiin, joten voin päättää nyt tähän. Ai, unohdinko jotain? Donc, le, le, le... Eli se kokoontuu siis epävirallisessa puitteissa se neuvosto. Muutoa on nyt muutettu, eli puolustusministerit kokoontuvat keskenään puheenjohtajavaltion kerää. On nyt uusi rakenne, joka on kasvamaan päin, mutta käsittääkseni se ei ole ihan päässyt vielä aikuisikään. Aina on sellainen vaikutelma, että, että tässä nyt ihan tyhjössä tehdään työtä, mutta yhteydet muuhun päätöksentekoon Euroopan unionissa ei nyt ole ihan taattua vielä, on tarkennan. Puolustusministerit, jotka kokoontuvat ilman, että heidän ulkoasian kollegansa olisivat rinnalla, niin on siinä tiettyä vaaraa, että ei ole kovin tuottavia. No en siitä sen enempää puhu, että sen ihan ajan hukkaa on, ole, mutta ei välttämättä se tuottavuus ole kovin sadokasta. Totta kai sitä pitää muodollistaa, mutta että olisi sitten niin kuin takarivissä antamassa muistioita muille kollegoille, en tiedä mikä ettei, mutta jos ajatellaan, että tätä instituution aloitaisiin, niin se olisi aika harppaus eteenpäin, mutta sillä edolla, että tavalla tai toisella pystymme vaikuttamaan myös päätöksiin, joita jälkikäteen tehdään. Voi kyllä tukea sitä. Niin, voidaanko ajatella, että neuvosto voisi todellakin antaa puolustusministerit seuraavalle kokoukselle tällaisen aseman. Meillä on jo tietty rakenne, joka pitää toimia, joka toimiikin. Miten nyt sanoisin? Pysyvät edustajat, komissio. En halua, että tässä ruvetaan rakentetta rakenteita komissiota parlamentissa järjestämään – Totta kai täytyy saada päätöksenteko toimimaan. Kyse on ehkä enemmänkin peristä ja asenteesta. Ehkä vielä kysymys tähän loppuun ihan konkreettisella tasolla. Minun teki vaikutuksen se, minkä toitte esille, että jos me todellakin haluamme päästä laadullisesti eteenpäin, niin suurten maiden, lainausmerkeissä Ranskan, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Saksan, pitää olla tärkeässä osassa, tehdä aloitteita – kun te puhuitte näistä samanmielisistä pikkuvaltioista, niin Belgia on kuitenkin aika läsnä ollut operaatioissa, olipa kyse Natosta tai unionista, niin että tästä saattaa jonkinlainen käsitys. Siis Belgia oli Libyassa, Malissa niin ikään. Voisitko hiukkasen kertoa näistä valmiuksista? joita on. Ehkä vaatimattomia niitä kuitenkin on, ehkä niitä voidaan jatkossakin käyttää. Um, en fait, uh, on a des, on s'est déjà spécialisé dans, dans... Meidän armeijamme on erikoistunut, mutta ei niin erikoistunut kuin yhteen kuningaskunnan Ranskan tai Saksan armeija. Mä ostan sen, että Belgia voi miltei välittömästi antaa tiettyjä toimintavalmiuksia käyttöön. Esimerkiksi Afganistanissa olemme paikan päällä me olimme suojelemassa suojelutehtävissä siellä hyvin nopeasti Atalanta-operaatiossa olemme jatkuvasti olleet mukana suojamassa laivoja Afrikan tai Länsi-Afrikan alueella. Niin ikään olemme pystyneet toimimaan hyvin nopeasti. Ja Libyassa. Libyan toiminta on ehkä paras esimerkki. Historiallisesti katsottuna ja mainitsematta tietystikään Libyaa ja entistä Jugoslavia, mutta joka tapauksessa historiallisesti olemme aina olleet läsnä paikan päällä Afrikan mantereilla, suurten järvien alueella ja Kongossa. Kongossa oli kaikkein suurin YK-operaatio koskaan Kongon itäosassa, jossa me olimme mukana. Tämä oli erittäin tärkeä operaatio. Ja tämä osoittaa, että me voimme mennä mukaan eri operaatioihin eri puolilla maailmaa, mutta mieluimmin, kaikkein mieluimmin aina YK alaisuudessa. Syyriasta sitten. Me kävimme keskustelua parlamenttimme sisällä tästä asiasta kahden kolmen viikon aikana. Kansainvälisesti katsottuna tilanne on muuttunut Syyrian osalta ulkoministerit kokoontuivat muutama päivä sitten ja siellä määriteltiin tilanne, Belgian toimintakyky ja kapasiteetti. Sitäkin on keskusteltu samalla kun on puhuttu kemeristanseiden tuhoamisesta. Olemme olleet mukana näissä keskusteluissa. On erittäin tärkeää, pystyä toimimaan. Joskus minusta vaikuttaa siltä, että on tiettyä vastahakoisuutta joidenkin jäsenvaltioiden piirissä, historiallisista syistä tai muista syistä, mutta solidaarisuudesta ei voida kyllä puhua, eikä yhteen toimivuudesta. Joskus kun pyydetään muita osallistumaan, niin jotkut vaikenevat ja odottavat, että muut ottavat vastuun. Näitä todellakin välttyä, olipa sitten kyse Natosta tai muista operaatioista, jotka Euroopan unioni järjestää tai ohjaa, tai joita se ohjaa. Täytyy välttää siltä, että aina yhdet ja samat jäsenvaltiot osallistuvat ja muut eivät. Usein puhutaan tällaisesta coalition of the willing yhteistyöstä ja halukkaan yhteistyöstä, mutta me, sitten on näitä, jotka ovat non-willing, ne, jotka, ne maat, jotka eivät halua tulla mukaan. Ja tämä on erittäin hankala asenne, josta on vaikea päästä eroon. On ei ole mukavaa, mikäli haluaa kuulua johonkin kerhoon, mutta haluaa tästä kerhosta poimia vain rusinat pullasta, eikä kaikki hyödyt, mutta ei mitään haittapuolia. Aina samata maat joutuvat tekemään likaisen työn ja muut ja katsovat sivusta. Naton piirissä. Tämä on hieman sama juttu, koska Yhdysvallat, Yhdysvallat usein valittaa siitä, että me emme riittävästi ole mukana jakaa, taakkaa jakamassa. Meidän täytyy kantaa oma vastuumme turvallisuudesta. Tämä on täysin ymmärrettävä asenne. Bob Gates, muistaakseni, kahden metrin päässä täältä Solvein kirjastossa ilmaisi saman asian. Hienoa, että ulkoisen ja puolustusasian alavalikunnassa näistä asioista keskustellaan. Se oli viimeinen sana se. Kiitoksia vierailustanne. Voitte palata silloin, kun haluatte ja pystytte. Ovet ovat teille aina auki, neuvoston jälkeenkin, vaikka ette itse sinne osallistukaan. Toivottavasti valtiovarain ja budjettiministeriöt eivät sitten kokonaan vie siellä näyttämöä. Mutta ehkä ensi vuoden alkupuolella voidaan sitten palata asiaan, katsoa missä mennään ja minne mennään. Kiitoksia ministeri. Ja lyhyinen, lyhyt tauko, jotta voimme ottaa vastaan myös seuraavat vieraat liittyen Syyrian tilanteeseen. Kiitos.

Bien, euh, mesdames, messieurs, chers... No niin, hyvät naiset ja herrat, hyvät kollegat. Jatketaanpa tauon jälkeen kokousta. Meillä on täällä nyt tunnin verran suurin piirtein runsas tuntia aikaa. Tarkoituksena on puhua Syyrian tilanteesta. Kuten tiedättekin, tilanne on kovin eläväinen sekä sotilaallisesti että diplomaattisesti. Täällä nyt ei tietenkään ruveta mitään tyhjentävästi käymään läpi kaikkea sitä, mitä Syyriassa tapahtui tai Syyrian tiimoilta, koska nytkin on tiettyä kehityskulkua vireillä New Yorkissa ja sitä käsitellä valiokunnassa erikseen. Tänään halusin kuitenkin hiukkasen tuoda valaistusta Syyrian tilanteeseen ja nimenomaan ajatella puolustuksen ja sotilaallisen näkökulman osalta mitä tapahtui 21. päivä elokuuta, mikä vaikutus tällä kaikella on nyt toistaiseksi äh, keskeytetyn sotilasoperaation turvaneuvostossakin sitä vielä käsitellään ja eikä se ole täysin suljettu pois sekään, että sotilasoperaatiokin toteutuisi vielä riippuen saavutetuista tuloksista. Eli tämä kysymys on edelleen mahdollisuuksien rajoissa. Toivottavasti täällä nyt saadaan valaistusta myös tähän, kun ajatellaan mitä vaihtoehtoja meillä on tarjolla paikan päälläkin. Eli täällä on meillä kaksi asiantuntijaa. Kiitoksia muuten, että tulitte tänne. Ei tämä välttämättä olekaan vähän helppo tehtävä, kun ajatellaan Syyriaa. Se on enemmänkin spekulaatiota kuin voidaan täsmällisempi ruveta tyhjentävästi kuvaamaan tilannetta, kuten totesin, mutta kiitos kuitenkin, että tulitte tänne keskustelemaan. Vasemmalla tässä on herra Julian Barnes Daisy. Hän on Euroopan ulkoisen neuvoston asiantuntija. Hänen vastuullaan on Lähi-Itä ja Pohjois-Afrikka. Ennen kaikkea hän on keskittynyt julkaisuissa viime aikoina Syyriaan. Siksi hän on varmasti erityisen pätevä tässä. Sitten kauempana vasemmalla tohtori Jean-Pascal Zanders. Hän on ollut aikaisemmin Euroopan unionin turvallisuuspoliittisen instituutin tutkija Pariisissa. Hän on keskittynyt asestariisuntaan, varsinkin kemiallisiin, biologisiin, radiologisiin ydinaseisiin. Eli erittäin ajankohtainen aihe tämä myös Syyrian kohdalla. Sitä paitsi ehkäpä herra Zanters aloittaisi sen jälkeen Vans Daisy. Kiitoksia. Monsieur le Président. Herra puheenjohtaja, hyvää ulkoasiain ja puolustusalivaliokunnan jäsenet. Minulla on kunnia puhua teille tänään kemiallisista aseista ja niiden riisunnasta Syyriassa. Olen ymmärtänyt, että moni kirjoituksistani tästä aiheesta on myös toimitettu teille taustatietona Siksi keskityn puhumaan pelkästään joihinkin tärkeimpiin kysymyksiin. 21. elokuuta maailma heräsi otsikoihin liittyen Guutta-alueella käytettyihin kemiallisiin aseisiin. Moni ihminen kuoli myrkkykasvun seurauksena, moni kärsii vielä myös pitkällä aikavälillä seurauksista, joita on näiden hermomyrkkyjen haltistumisesta Tiedetään, että se oli Sarin. Ja sitten 2012 lopun on esitetty useita syytöksiä mielestäni aseteiden käytöstä, mutta yhtäkään ei ole pystytty riippumattomasti vahvistamaan. Vaikkakin on tullut tietoja kuolematapauksista ja uhreista, niin ei ole koskaan saatu täyttä kuvaa kemiallisesta sodankäynnistä kuitenkaan. Guttan hyökkäyksen luonne oli toisenlainen kuin oli aikaisemmat hyökkäykset ja mitä väitteessä on esille, se, että siellä oli useita hyökkäyksiä samaan aikaan, niin paljon uhreja ja niin, että tästä niin paljon tullut tietoa, esimerkiksi videokuvaa, kuvia ja myös todistajalausuntoja vahvistaen nämä väitteet, niin kaikki tämä viittasi siihen suuntaan, että tapahtuma oli erityisen vakavaa. Tällä haavaa olen aika vakuuttunut siitä, että Guutta-alueen hyökkäykset eivät olleet kapinallisten tekosia. YK on tutkintamissio antoi alustavan raporttinsa 16. syyskuuta. Asiakirja vahvistaa riippumattomasti myöskin mielestäni aseiden käytön Syyrian sisällissodassa. Totta kai tässä on käytetty monenlaisia otantoja, uhreja on haastateltu, myös ammusjäänteitä on selvitetty, kuten on tehty laboratorian analyysejäkin. Tutkijat ovat nyt lyöneet lukkoon sen, että tiedetään, mitä on tapahtunut koko ketjun osalta. Kuitenkin on tiettyjä osatekijöitä, jotka liittyvät hyökkäyksiin, joita YK-raportissa ei ole vielä pystytty selvittämään täysin. Vielä täytyy selvittää lopullisesti se, minkä tyyppisiä laukaisujärjestelmiä on käytetty, kuka ne omistaa. Täytyy myös yksityiskohtaisesti selvittää sarinin laatu ja minkälaisia aineita on käytetty, onko ne teollisesti vai pienimuotoisesti valmistettu ja kuinka moni ihminen on jo altistunut tälle, kun ajatellaan, että ei ole tarkkoja kuvia itse paikan päältä näistä kuolematapauksista ja niin edelleen. Ranskan, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Yhdysvaltain tekemät selvitykset Guutan hyökkäyksistä perustuvat osin siihen, että on ennenkin esitetty väitteitä kemiallisten aseiden käytöstä, niin että voitaisiin osoittaa, minkälainen käyttäytymismalli Syyrian hallituksella on ollut. Tämä näyttö on kuitenkin niukkaa, ja yksikään maista ei ole pystynyt esittämään riittävää näyttöä löydöksistään, että tutkia ja muulle yhteisölle, jotta näitä voitaisiin arvioida. Viime kuukausien aikana olen usean otteeseen varoittanut siitä, että tässä ei pitäisi liioitella tätä näyttöä, joka on rajallista. Siinä omat vaaransa, koska tässä tosiaan tieto tulkitaan poliittisten tavoitteiden tukemiseksi ajatellaan esimerkiksi sotilaista välintuloa. Tässä vain sivutetaan säröäänettä ja asetetaan naurunalaiseksi. Poliitikot yleensä käyttävät vain tiedon sirpaleita tarvetta, eikä ajattele mikä niiden todellinen arvo näyttönä on. Nämä kysymykset tietenkin luovat tietyn epäilyn, ja nyt Venäjä on halunnut päästää Syyrian hallituksen sen pohjalta pälkähästää. Venäjä ja Yhdysvallat pääsivät puitesopimukseen Syyrian kemiallisten aseiden hävittämisestä Genevessä 14. syyskuuta. Syyria ilmoitti, että se on nyt liittymässä myös kemiallisten aseiden yleissopimukseen tämän rinnalla ja siitä tulee 190 sopimuspuoli. 14. lokakuuta Syyria on ensimmäinen kemellisten aseiden hallussapito, joka liittyy yleissopimukseen sen jälkeen, kun on määritelty tietty aikataulu aseiden hävittämiseksi ja myös perusrakenteettiin. Tämä aika on mennyt nyt umpeen. Tämä merkitsee sitä, että yleissopimuksen neuvosto joutuu nyt asettamaan päivämäärän myös aseiden hävittämiseksi. Minun tietojen mukaan päätös on vielä tekemättä. Kun sitä ei ole, on hyvin vaikea arvioida, miten toteuttamiskelpoinen aikataulu on yleissopimuksen osalta. Kun ajatellaan, mitä oikeuksia ja velvoitteita sopijapuolella on yleissopimuksen nojalla ja mitä vaatimuksia puolestaan Yhdysvaltain ja, ja Venäjän asiakirjassa on, niin kaikki tämä täytyy vielä saada oikeudellisesti sitovaksi, eli se on myös näin täytäntöön pantavissa ajatellen aseista riisuntaa. Mutta selvää kuitenkin on, että se mitä tässä nyt on saatu aikaan on muuttanut kansainvälistä dynamiikkaa, että voidaan jotenkin miettiä, mikä on rankaisuiskujen osuus. Tässä voidaan kuitenkin nyt käydä monella tasolla yhteistyötä, ottaa mukaan erilaisia instituutioita, muun muassa yleissopimukseen liittyvät tahot ja YK. Aseista riisunta liittyy siihen, että voidaan jokin tietty aseluokka poistaa sotilaallisesta doktriinista jossain poliittisessa yksikössä. Aseiden hävittäminen on yksi puoli asiasta. Se, että menettää myös doktriinivalmiuden ottaa toimintakäyttöön ja käyttää aseita, on ehkä paljon tärkeämpi este, kun ajatellaan näiden aseiden käyttöä ja aseistautumista. Ei enää ole mitään mahdollisuutta testata aseita, tai alustoja ei ole koulutustokkaa myös niiden käyttöille tai joukoille. Tiedemiehet, insinöörit ja teknikot menettävät myös sormituntuman näiden aseiden optimoimiseksi tai tuotantokapasiteetin rakentamiseksi. Tämä pitää paikkansa, että aseista riisunta ei voi enää hävittää noin vain asetekniikkaa, mutta jos jokin aseluokka poistetaan doktriinista, niin, niin se luo paineita vie paineita pois hankkia ylipäätään aseita. Aseista riisuntaa liittyy myös sodan puhkeamisen ennaltaehkäisempiin, varsinkin jos ajatellaan, että se luo epävakautta suhteisiin, niin että ihmiset ovat sitä mieltä, että kun ne hävitetään, niin näin ehkä saadaan aikaan rauhaa ja turvallisuutta. Näin oli kemiallisten aseiden kohdalla 30-luvulla. Ja vaikka sota puhkiaisekin. Aseista riisunta estää niiden käytön taistelussa tai että vihanpito laajenisi. Jos ajatellaan Yhdysvaltain ja Venäjän puitesopimuksen toteuttamista niin, että Syyria pakotetaan luopumaan kemiallisesta aseista, niin ehkä tässä voidaan estää tulevien guutta tapahtumien esiintuloa. sisällissodan aikana. Jos Syyria liittyy yleissopimukseen niin, että voidaan yksilöillä myös mikä merkitys on yleissopimusjärjestöllä. Venäjä ja Yhdysvallat ovat näin saaneet aikaan kemiallista aseista riisuntaa Syyriassa. Siitä on tullut kaikkien vastuulla oleva kysymys pitkällä aikavälillä, eikä pelkästään yksittäinen ratkaisu johonkin tiettyyn ongelmaan. Jos tämä onnistuu, niin yleissopimus ja puitesopimus ehkä johtaa laajempaan aseista riisumiseen, koska se antaa uutta pontta myös niin kutsutulle Helsingin prosessille – niin että voitaisiin hävittää kaikki epäkonventionaaliset aseet lähi kuten 2010 tarkistuskonferenssissa ydinsulkusopimuksen osalta päätettiinkin. Mutta jos ajatellaan tiettyjä olettamuksia alueellisesta turvallisuudesta, varsinkin jos ajatellaan strategisia suhteita Egyptin, Israelin ja Syyrian kesken, niin näitä täytyy vielä uudelleen miettiä sekä ajatellen doktriini, suhdetta Ajattelen niiden omia asevarantoja tai miten ne ovat mukana kemiallisten biologisten aseiden yleissopimuksissa. Iranin ydinaseohjelman pattitilanne ehkä edellyttää kokonaan toisenlaista dynamiikkaa. Se, mitä tästä YK on kokouksella ollut vaikutusta, niin sinällään se on ollut ihan rohkaisevaa. Iranian presidentin vaalit ehkä on ollut tässä virstanpylvässä niin, että Teheran nyt kohtaa maailman hyödyllisellä tavalla. Minun mielestäni Iran on tärkeässä osassa myös Syyrian kemiallisten aseiden aseistariisunnassa. Ja kuten nyt on nähty lehdistössäkin, voi olla, että se on tulossa myös pöydän ääreen, jotta sota saadaan päätetyksi. Voidaanko kuvitella, että nykyisessä dynamiikassa, jos ajatellaan rajoitettuja rankaisuiskuja, olisi käytetty pari viikkoa sitten. Kiitoksia huomiostanne. Merci. Kiitoksia. Sitten erilainen näkökulma herra Barnes Daisiltä. Thank you very much, Mr. Chairman, for having me. It's an honor to be able to share. Kiitos, että sain tulla tänne puhumaan Syyriasta. Käyn ihan nopeasti lävitse nämä, että voimme keskustella jälkeenpäin. Otan vain ihan nopeita alustavia ajatuksia ja katsotaan Syyrian laajaa tilannetta ja poliittisia ja sotilaallisia, sotilaallista dynamiikkaa ja miten tähän voidaan vaikuttaa. Jos aloitetaan tilanteesta siellä, niin on ihan selvä, että vaikkakin taistelulinjat vaihtelevat, niin me näemme ihan jatkuvaa taistelua maalla, eikä kumpikaan osapuoli voi voittaa ei tässä ei näytä olevan minkäännäköistä potentiaalia tämän äh, dynamiikan muuttumisen ainakaan nopeasti. Kyllä hallinnolla on ehkäpä nyt tiukempi ote vallasta äh, tärkeimmillä alueilla pääkaupungissa ja kaupungeissa. Mutta hallinto äh, on ehkäpä nyt tehnyt edistysaskelia, kun taas sitten kapinalliset pohjoisessa ja idässä. Ja tässä on aikamoinen haaste. Joten voisi ehkä kuitenkin sanoa, että hallitus on tällä hetkellä niskan päällä. Mutta sotilasjoukot ovat yhdistyneet ja he ovat saaneet myös tukea, eikä ole oikeastaan mitään näkyä ei näy sitä, että olisi sisäisiä ristiriitoja niin, etteikö hallituksen joukot voisi pitää asemiaan. Joten Ali Habib, joka oli entinen puolustusministeri, oikeastaan on osoittanut enemmänkin voimaa kuin äh, heikkoutta. Ja oikeastaan äh, tässä ei ole tapahtunut minkäännäköistä äh, vallan muutosta, tasapainon muutosta. Tilanne on hyvin hankala kapinallisten puolella. Heillä on yhä enemmän ongelmia yhtenäisenä yhdistyneenä poliittisena voimana, vaikkakin nämä tuhannet taistelijat jatkavat taistelua, niin me olemme nähneet viime viikkojen aikana selkeitä merkkejä epäsovusta, joka herättää kysymyksiä tulevaisuudesta. Me olemme nähneet kapinallisten välisiä taisteluita kahden ääriryhmän välillä ja sen vuoksi sitten maltillisemmat äh, joukot jäävät jalkoihin. Olemme nähneet äh, myös äh, pyrkimyksiä tuoda kurdit mukaan tähän vastarintajoukkoon, mutta tämä eh, ryhmä, joka tuotiin, kuriryhmä, joka tuotiin, on niin marginaalinen, että se vain osoittaa, eh, miten eh, etääntyneitä nämä kurdit ovat tästä kurdien pääjoukoista. Eli täällä on hyvin paljon ääriilmiöitä. Tutkimukset ovat osoittaneet, että 50 prosenttia kapinallisista kuuluvat jonkinlaiseen islamistiseen ääriliikkeeseen. Eilen muutama merkittävämpi äh, maltillinen ryhmä sanoivat, että he eivät halua ulkopuolista sekaantumista ja että äh, he eivät halua tavallaan äh, liittyä näihin äärijoukkoihin. Joten Salim Idrisin vaikutusvalta on nähtävästi lisääntynyt. Todellisuus tänä päivänä on se, että hallit hallituksen tuki ulkomaisten jihad-joukkojen kannalta on lisääntynyt. Venäläiset ovat tätä myös hyödyntäneet ja täytyy sanoa, että mitä enemmän me siirrymme eteenpäin tässä konfliktissa, niin tämä narratiivi on lisääntynyt. Ja Asa on sanonut, että johtuen juuri jihadismin epätasapainosta, niin hän tavallaan on voittanut sillä. Mitä tulee sitten sotilaallista vaihtoehdoista, me olemme puhuneet äh, puuttumisesta, mutta se mitä se oikeastaan tässä on tehty, tällä on tavallaan osoitettu, että äh, länsikumppanit äh, eivät halua puuttua ja samoin myös e, puuttuu hyviä sotilaallisia vaihtoehtoja voittoja. Sotilaalliset iskut olisivat olleet enemmänkin tällaisia symbolisia, mutta vaikkakin ne olisivat vaikuttaneet esimerkiksi äh, kemiallisten aseiden käyttöön, niin niillä olisi ollut hyvin vähän vaikutusta strategisesti taistelukentillä. Ja on tärkeää painottaa, että kemikaaliset aseet, jotka ovat sinällään hyvin tärkeä asia, ne ovat kuitenkin vain yksi prosentti kokonaiskuolemista ja äh, mitä tulee äh, Euroopan ja kansainvälisen yhteisön huolenaiheisiin, niin kemikaaliset aseet ovat niistä yksi, mutta kuitenkin äh, muut kriisit, tällaiset sekte- uskonnolliset kriisit ovat ehkäpä näitä suurempia. Sen lisäksi ei ole mitään takeita siitä, että sekaantuminen voisi vaikuttaa asian suuntaan eli toiseen, vaikkakin jotkut politiikot niin ovat sanoneet. Eli en minä usko, että tässä voidaan siihen puutua. Mitä, jos ajatellaan oppositiota, Äh, niin äh, isku voisi ehkäpä vain äh, pahentaa tilannetta ja tiukentaa tilannetta ja ajaa joukot tavallaan tiukemmille omille puolilleen. Ja kapinalliset ovat myös tehneet selväksi, että he eivät halua missään nimessä neuvotella hallituksen kanssa millään muotoa. Ja että vaikkakin he saisivat länneltä tukea, niin ei tämä kuitenkaan tule muuttamaan tilannetta eikä auttamaan poliittista kompromissia. Ja sehän on kuitenkin se, mihinkä me haluamme. Me haluamme viedä tämän konfliktin päätökseen. Assadilla on Hisbollah ja iranilaiset takanaan ja on aika selvää, että he näkevät tämän osana laajempana iskuna heitä vastaan koko alueella, Iran erityisesti käyttää Syyrian taisteluita omana välineenään. Ja länsimaiden puuttuminen ei todellakaan voisi muuttaa valtatilannetta Teheranissa. Päinvastoin se saattaisi eh, tavallaan vieläkin vaikeuttaa vähemmistöryhmien asemaa esimerkiksi sunni-islamistien asemaa, jotka pelkäävät, että heillä ei olisi minkäänlaista tulevaisuutta, mikäli länsi lähtee heitä aseistamaan. Ainoa keino, jolla sotilaallinen isku voisi vaikuttaa, olisi se, että tämä olisi laajamittainen ja massiivinen joka johtaisi siihen, että koko konflikti siirtyisi lännen suuntaan. Eli meidän täytyy huomioida Assadin kotimainen tuki ja alueellinen tuki ja sen vuoksi rajallinen lännen puuttuminen ei olisi hyvä. Siis ehkäpä jokin tällainen irakimainen vastaavallinen isku kuin mikä Irakiin tehtiin voisi olla mahdollinen, mutta minkälaisia riskejä tämä sitten aiheuttaisi, puhumattakaan siitä, mitä sen jälkeen sitten tapahtuu, kun jos nämä kapinalliset voittavat, minkälainen tulee sitten olemaan Assadin jälkeinen Syyria. Eli tavallaan Todennäköisesti tämä johtaisi vain toiseen sisällissotaan. Ja silloin se johtaisi äh, maltillisten äh, ja vähemmistöjen ja ääriliikkeiden väliseen sisällissotaan. Tämän sanottua niin tämä pelko on johtanut uuteen diplomaattiseen avaukseen ja tämä on mielestäni positiivista ja tämä täytyy nyt äh, käyttää hyväkseen. En minä usko, että väkivallalla uhkaaminen tai iskulla uhkaaminen on hyvä. Ja se, että miten Venäjä nyt äh, suhtautuu. Minä tulen juuri äh, Moskovasta ja siellä on puhuttu hyvin paljon siitä, että ah, täytyy ennen kaikkea estää lännen puuttuminen. Venäjällä pelätään sitä, koska se johtaisi sitten muihin paineisiin. Eli Venäjällä pelätään kaikenlaisia lännen puuttumisia YK-järjestelmän ulkopuolella. Mitä tulee näihin kemiallisiin aseisiin, kemiallisten aseista riisuminen voi toimia vain, jos tässä ollaan laajasti yhtä mieltä. Onhan selvää, että kemialliset aseet äh, voidaan turvata vain, jos on hyvä äh, turvallinen aselepo ja että todellakin voidaan toimia ja tuhota nämä aseet. Ja tämä on mahdollista vain, jos äh, saadaan aikaan poliittinen prosessi, joka mahdollistaisi paikan päällä aselevon. Joten tämä nyt on mahdollisuus ehkäpä yrittää päästä eteenpäin tiellä, joka päättäisi tämän konfliktin, eli pyrkiä saamaan osapuolet kompromissi ratkaisun taakse, jossa huomioidaan hallitus, jossa huomioidaan kapinalliset ja se, että ne eivät voi taata täyttä voittoa ja että saataisiin aikaan sopimuksia ja jossa otettaisiin myös Iran mukaan neuvottelupöydän ääreen. Ja sen lisäksi täytyy ottaa esiin myös se Assadin kohtalo. Ja se, että me saisimme Venäjän tämän taakse ja Iranin taakse, niin se tapahtuu oikeastaan vain varmaan sillä, että Assad tulee mukaan neuvottelupöydän ääreen ja että kapinallisten täytyy hyväksyä se, se, että Assadilla on paikka tässä neuvottelupöydässä. Eli tässä on tavallaan kaksi tietä. Yksi on se, että äh, me saamme aika jonkinnäköisen kompromissin, jolla me saamme iranilaiset ja venäläiset mukaan neuvottelu pöytään ja ettei aseteta mitään ennalta, ennakkoehtoja. Ja että he haluaisivat lähteä mukaan jonkinlaiseen neuvotteluun, kuten iranilaiset nyt ovat ilmaisseet. Mutta samanaikaisesti meidän täytyy myös painostaa kapinallisia esimerkiksi ja heidän takajoukkojaan, kuten esimerkiksi Turkkia. Joten Euroopan täytyy todellakin päästä nyt tässä eteenpäin huomioida myös se, mitä saudit ja katarilaiset esimerkiksi myös, jotka tukevat näitä siis kapinallisia. Ja että tässä täytyy huomioida humanitaarinen tilanne ja, ja pyrkiä välttämään tällainen heimojen välinen sisällissota, joka leviäisi helposti myös Irakiin ja Libanoniin ja muualle ja sitä kautta ä, tilanne voisi vielä entisestään pahentua. Eli se, mikä on myös selvää, on, että molemmat osapuolet ovat yhä enemmän riippuvaisia ulkopuolista tuosta. Venäläiset, iranilaiset tukevat ja Hisbollah tukevat hallitusta ja Turkki ja länsi jossain osin tukevat kapinallisia poliittisesti ja aseellisesti. Eli meidän täytyisi saada kansainvälisesti äh, aikaan jonkinnäköinen kompromissisopimus, jolla meidän pitäisi pyrkiä muuttamaan tätä keskeistä rakennetta syrjässä niin, että me saisimme sekä hallinnon että kapinalliset ymmärtämään, että kumpikaan osapuoli ei voi voittaa, koskapa kaikki vain äh, pysyvät asemissaan. Eli ei tässä oikeastaan, se tilanne mikä tällä hetkellä on, niin sillä ei ole paljon toivetta, että ainakaan taistelulla pystyttäisiin ratkaisemaan tilannetta, joten siis meidän pitäisi saada aikaan tällainen sisällyttävä alueellinen sopimus, jossa saataisiin neuvoteltua kompromissi ennemminkin kuin että asetetaan jotain ennakkoehtoja, että Assadin on erottava, iranilaiset eivät voi osallistua neuvotteluihin ja niin edelleen ja niin edelleen. Mutta jos tälle tielle ei lähdetä, niin tilanne voi muuttua vielä huomattavasti pahemmaksi. Bien, merci beaucoup. No niin, kiitoksia kovasti näistä alustuksista, jotka ovat johtaneet käsittääkseni moniin kysymyksiin ja kommentteihin omalta osaltani kaksi konkreettista kysymystä. Ensinnäkin liittyen kemiallisten sitten hävittämiseen, että se perustuisi yhteisymmärrykseen, kuten nyt vaikuttaisi olevan, että tiedetään, miten se tehdään, tai sitten, että se olisi ikään kuin rankaisu sekin on ollut aikaisemmin esillä. Miten konkreettiset aseet hävitetään? On väitetty, että pitää yksiköitä ruveta perustamaan rikostuneita yksiköitä paikan päällä, jotta voidaan turvallisesti hävittää aseet, tai että ne täytyy tuhota Syyrian ulkopuolella. Miten tässä edetään konkreettisesti? Entäpä jos tehdään rankaisuisku sitten, niin onko edes realistista tai järkevää puuttua näihin kemiallisten aseittein yksiköihin? Eikö se ole onko se riskaapeli? onko se edes realistista, sattumavaraista? Tämä ensimmäinen kysymykseni. Sitten toiseksi, totta kai Brysselissä on paljon kysymyksiä tämän tiimoilta, että mahdollisesti luovutaan asekiellosta kapinallisten kohdalla. Entäpä sitten, kun kapinallisella jo on käytössään eri aseita, se mikä on minua pistänyt silmään keskustelussa, että vaikuttaa siltä, että siellä on ihmisiä, jotka taistelevat hyvin alkeellisin asein, kun vastassa on erittäin korkea teknologia, tiedetään, että lukuun ottamatta ehkä joitakin raketteja, niin kyllä kapinallisellakin on aika paljon aseita käytössään. Tietystä maista on niitä tullut varsinkin Persian Lahden alueelta. Sekin on iso mysteeri. Onko tästä jotain tarkempaa tietoa? Eli mitä kapinallisilla on käytössä ja mistä ne ovat peräisin? Tässä minun kysymykseni. Täällä on muuten pitkä luettelo ja Pyydän puhumaan aika lyhyesti. Meillä on 40 minuuttia vielä jäljellä ja pyydän lyhyestä puheenvuoroa niin, että myös aluset voivat vastata. Herra Sofokles. Katarhas. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin omalta osaltani toivottaa vieraita tervetulleiksi, etenkin asiantuntijat, jotka pitivät meille alustuksen asiasta ja antoivat erittäin kokonaisvaltaisen tyhjentävän kuvan tilanteesta. Syyden osalta toteaisin, että minun mielestäni merkittävää on pistää merkille ne edistysaskeleet, joita on saatu aikaan Syyrian kemiallisten aseiden tuhoamiseksi. Tämän asian osalta neuvottelut ovat edenneet ja sopimus on syntymässä. Syyrian pitäisi saada liittymään jo. Syyrian pitäisi pikkuhiljaa saada vihdoinkin liittymään kemialliset aseet kieltävän yleissopimuksen. Tämä olisi pitänyt saada aikaan jo paljon aiemmin. Toivottavasti voimme välttyä sotilaallisilta iskuilta, jotka lisäisivät terrorismin uhkaa. Terrorismi leviäisi miltei väijäämättä Syyrian rajojen ulkopuolelle, lähialueelle ja myöskin Amerikkaan saakka. Epävakaa tilanne erittäin huolestuttaa meidän kannaltamme Kypros, Kreikka ja Turkki, esimerkiksi ovat erittäin alttiita kerrannaisvaikutuksille. Meillä on jo muutoinkin valtavan suuri ongelma, nimittäin pakolaisvirta Syyriasta. Syyskuussa 24. päivä Kreikka jo ilmoitti YK, että ei se pysty ottamaan enää vastaan lisää pakolaisia Syyriasta. Tämä koskee myöskin muita lähialueen maita. Meidän täytyy löytää tähän ongelmaan ratkaisu. Painotan, että ratkaisun täytyy olla diplomaattinen laatuaan. Euroopan unioni Euroopan unionin täytyy pyrkiä rauhan rakentamiseen lähialueillaan, kuten Syyriassa, jotta vakaus alueelle voidaan palauttaa. Tarvitsemme apua ja myöskin määrärahoja auttaaksemme pakolaisten erittäin pahaa asemaa, erittäin ankea asemaa. Humanitaarinen apu on tarpeen. Lopuksi totesin vielä, että Euroopan unionin täytyy varmistaa se, että se voi toimia riippumattomasti eikä ole aina Yhdysvaltain ohjenuorassa tai tautusnuorassa, tautushihnassa. Meitä ei pidä kohdella pikkuveljen asemassa, ikään kuin olisimme jokin jotenkin alistetussa asemassa suhteessa Yhdysvaltoihin. Meidän täytyy olla riippumattomia ja meidän täytyy pyrkiä pääsemään sellaiseen tilanteeseen, että me pystymme vastustamaan myöskin asekauppaa Saudi-Arabian ja Turkin kanssa olla neuvottelemassa jo sopimusta. Nuo maathan toimivat aseita tuolle alueelle. Meillä täytyy olla kansainvälinen oikeus- ja turvallisuusneuvoston ja YK on täytyy toimia määrävässä asemassa, jotta rauha ja vakaus saadaan palautettua, koska sota tuo vaan tuhoa, ei muuta tulosta. <clears throat> Merci. Kiitos. Herra Kelam. Thank you very much for... Kiitoksia paljon tästä katsauksesta ja näistä kirjallisista lausumistanne, jotka olivat vielä hyödyllisempiä. Kysyisin, mikä teidän nähdäksenne on Venäjän rooli tässä tilanteessa? Mehän tiedämme, että Venäjä toimittaa Assadin hallitukselle aseita. Onko ollut mitään merkkejä siitä, että Venäjä on toiminut myöskin kemiallisia aseita tai niiden ainesosia Syyrialle? Me tiedämme, että Venäjä itse ei ole vielä saattanut päätökseen omien kemiallisten aseitensa aseitensa tuomisohjelmaa. Olemme kaikki olleet helpottuneita kuulissamme, että kansainvälistä interventiota, välintuloa ei nyt suunnitteilla ja mitään boots on the ground toimia ei tarvita, eli miehiä, miehistöä tai joukkoa ei tarvita paikan päälle. Kuinka nämä kemialliset aseet tuhotaan ja miten niitä jäljitetään paikan päällä? Onko paikan päällä riittävästi asiantuntijoita etsimässä ja tuhoamassa aseita? Kuulin, että YKlla on noin 120 ase asiantuntija, jotka on ripoteltuina eri puolille maailmaa. Kuinka sitten jäljitetään ja tuhotaan, poistetaan kemialliset aseet? Tämä on kaikkein tärkein tehtävä. Meidän täytyy välttyä siltä, että aseet joutuvat ääriaineisten käsiin. Uskon, että tässä voi tehdä sellaisen johtopäätöksen, että mikäli Obama on nyt vetäytynyt oman punaisen rajansa taakse ja Putin haluaa antaa taustatukea Assadille ja Assad haluaa varmistaa paikan neuvottelupöytään ja samalla pelaa aikaa, niin kysymys kuuluu, minkälaisia teknisiä mahdollisuuksia on käytännössä valvoa näitä kemiallisia aseita ja varmistaa niiden tuhoaminen. Merci. Kiitos. Rova Grunberg. Thank you very much for interesting Kiitos mielenkiintoisista esityksistä. Olen äh, samaa mieltä sodan dynamiikasta ja siksi onkin mielenkiintoista äh, se, että nyt käsitellään kemiallisia aseita ja ajatus siitä, että, että tämä Lähi-idän konferenssi voisi asiaa edistää. Ja Iranin kysymys on tässä luonnollisesti erilainen, mutta samansuuntainen. Minusta tässä on paljon kuitenkin hyviä positiivisia merkkejä YK on keskiössä ja että Venäjän kanssa on päästy sopimukseen ja että Syyria on allekirjoittanut kemiallisten aseiden sopimuksen. Mutta tässä on kuitenkin vielä koko joukko ongelmia, kuten aikataulu ja niin edelleen. Haluaisin mielelläni kysyä Julianilta näistä uhista, joita meillä tässä prosessissa on minkä kaltaisia riskejä, missä vaiheessa ja miten meidän tulisi valmistautua niihin? Merci. Kiitos. Rova Lösing. Ja, ich möchte mich auch. Kiitoksia. Minäkin haluaisin aluksi kiittää erittäin kattavasta tilannekatsauksesta ja katsauksista. Nyt saimme Koko saatiin kuva siitä, mitä interventioista saattaisi seurata, ja hienoa, että Irak otettiin tässä esimerkiksi, koska nyt voimme jo nähdä, mihin tilanne johtaisi, mikäli ongelmia ei saada ratkaistua. Tämä johtaisi jälleen kerran tuhansiin ja tuhansiin tapauksiin, ja seurauksena olisi, että koko maa joutuisi vielä pahemmin epävakauden tilaan mitä missä milloin tehdään ja miten paljon asiantuntemusta on käytössä. Onko nyt saatu jo vedenpitävää näyttöä siitä, mikä tilanne on ja mikä, mitkä lähtökohdat ovat sen osalta, mitä tulemaan pitään ja mihin toimiin täytyy ryhtyä. Ja vaikka Assadin hallitus olisikin käyttänyt näitä kemiallisia aseita, emme voi jättää pohtimatta, mitä seurauksia sotilaisesta interventiosta olisi. Moniin kysymyksiini sain jo vastauksen, mutta lyhyesti viittaisin vielä siihen, mitä puheenjohtaja Jean totesi rankaisutoimista. Minun nähdäkseni kansainvälisen oikeuden palossa ei ole mitään tällaista rankaisun mahdollisuutta. Miten te näette tämän tilanteen ja mikä rooli YK päätöksellä voisi olla tässä yhteydessä? Sitten jotakin konkreettisia kysymyksiä. Sotilaisia kysymyksiä käsittelevä erityisjärjestö on todennut, että Al-Qaidan Al-Qaidaa tukevat ryhmittymät ovat muodostaneet suuremman osan tästä vastarintaliikkeestä. Ja mistä rahoitus on peräisin? Aina puhutaan olemassa olevien aseiden riisunnasta, mutta täytyy puhua myöskin siitä, kuinka voimme estää aseiden lisähankinnata. Ja konkreettinen kysymykseni kuuluisi, miten tämä voidaan estää? Täytyisi tietää, mistä aseet ovat peräisin ja millä rahalla ne on ostettu. Tämä pitäisi selvittää. Ja sitten vielä veneen roolista. Sehän täällä jo mainittiinkin. Minun nähdäkseni voisi olla järkevää, mikäli Venäjä voisi painostaa Assadia. Tämä tarkoittaa siis sitä, että länsimaiden pitäisi voida painostaa kapinallisia, jotta nämä kuuntelisivat, saataisiin kuuntelemaan länsimaiden näkemyksiä ja sitten pistämään täytäntöön toivottavia toimia. Kiitoksia, herra Lansberg. <coughs> Thank you, President. Uh, let me introduce some remarks. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Muutama huomio yleisen pohdinnan aiheeksi. Kun puhutaan kemiallisista aseista, samalla kun ne eliminoidaan, täytyy eliminoida tappajat ja rikolliset, jotka tekevät rikos ihmiskuntaa vastaan. Ei riitä, että aseet tuhotaan. Ja sitten on vielä toisiaisia asioita. Paljon on puhuttu tyhjin sanakäänteen. Ja niin Putin ja Venäjä ovat tässä päässeet liian helpolla. Hän on toiminut erittäin hyökkäävästi, tosin ilman kaasua, ilman kaasuiskuja. Ja kun tarkastellaan ohjuksia ja mistä ohjukset olivat peräisin Sari Niiskun yhteydessä. Aseet pitäisi välittömästi ottaa pois Assadilta, niin he voidaan kaasulla tappaa lapsia. Miten pitäisi nyt sitten reagoida siihen, mitä maassa on tapahtunut? Looginen seuraus olisi se, että luotaisiin uusi erityisrikostuomioistuin, käsittelemään Haagissa rikoksia ihmiskuntaa vastaan. Ehkä voitaisiin tarkastella täysin selkeitä tapahtumia, tapahtumia jotka ovat täysin väijämättä tapahtuneet tutkimusten perusteella. Onko tällaista nyt suunnitella vai ei? Merci. Je vous rappelle qu'on a un temps limité. Kiitoksia. Aika rientää. Pyytäisin, että puhuisitte lyhyesti puheenvuoroissa, kun kysymyksiä esitätte. Herra Zemke ja Anna Gomes lopuksi. Puhujan mikrofonia. Minä haluaisin esittää kysymyksen joka liittyy siihen aiseen, jonka puheenjohtaja otti esille, mutta keskittyen parin seikkaan. Ensinnäkin, kun puhumme kaikkien kemiallisten aseiden hävittämisestä, niin Syyriä tietää varsin hyvin, että ne joudutaan hävittämään. Siksi herääkin kysymys. Onko olemassa tekniikkaa, jotta voi vielä pitää kiinni jostain aseiden jäämistä. Ehkä mielestä aseet voidaan siirtää pois omalta alueelta. Varsinkin jos ajatellaan pienemmän mittakaavan aseita, ehkä ne voidaan siirtää Iranin puolelle tai Libanoniin. Onko se mahdollista siis? Toinen kysymykseni liittyy siihen, kun me puhumme vain kemiallisesta aseesta, niin emme olekaan puhu biologisista aseista. Johtuuko tämä siitä, että biologisia aseita ei ole vielä käytetty? vai olemmeko niin vakuuttuneita, että Syyrialla ei ole halussa biologisia aseita? Aika omituiselta vaikuttaisi, että tästä niin vaietaan. Tiedättekö te tästä jotain? Anna Gomez. Anna Gomez. Mr. Sanders. Niin, herra Sanders, te sanoitte, että tässä nyt on tulossa jonkinnäköinen hiiri ja kissaleikki, kuten Sadamin kanssa vuosien aikana, äh, kun siellä kävi näitä tarkastajia liittyen kemikaalisiin aseisiin. Sitten Venäjästä. Mitä enemmän nyt tiedän tästä konfliktista, olen puhunut eh, eh, eri osapuolten kanssa, niin sitä enemmän näen, että kansalaissodan tai sisällissodan lisäksi siellä on kaksi muutakin lisäsota, shiat ja sunnilaiset ja Venäjä vastaan länsi. Eikä meidän nyt tulisi tätä äh, peitellä, se on fakta. Venäjällä on vastuu siitä, koska se on äh, äh, sekaantunut asiaan. Ja haluaisin kysyä, mitä te tiedätte Venäjän ehdotuksen alkuperästä? Ihmiset ovat sanoneet, että se on alun perin amerikkalainen – mutta se korski jotenkin sen vei eteenpäin. Ja tällä tavalla saatiin sitten hieman tilaa Obamalle, joka ei saanut kongressia taakseen, mutta kuitenkin äh, venäläiset pystyivät pitämään kätensä piilossa. Minkä vuoksi ei tässä panna näitä vastuita äh, pöydälle. Ei tässä nyt ole ainoastaan persialainen valtioista, vaan myös Turkista kysymys. Ja Turkkihan on EU-jäsenehdokasvaltio. Ja voisitteko te miettiä, millä tavalla Turkki on tukenut näitä, ajatellen nyt sitten kuitenkin samalla Kurdistanin kysymystä ja sitä, että kurdeja pakenee Iraniin. Ja, ja sen lisäksi vielä PKK ja muita kurdiliikkeitä. Näistä pitäisi tietää enemmän. Sitten vielä näistä neuvotteluista, nimittäin se, että Iran pitäisi saada neuvottelupöydän ääreen, samoin kuin muutkin osapuolet, kuten Venäjä ja niin edelleen. Missä määrin tässä sitten otetaan huomioon kansainvälinen rikostuomioistuin ja se, että sitten sotarikolliset saataisiin sinne. Eikö se nyt ole kuitenkin se minimi, mikä kansainvälisen yhteisön pitäisi tehdä? Kansainvälisellä yhteisöllähän on vastuu ihmisten suojelusta ja eikö silloin äh, sotarikostuomioistuin olisi myös otettava tähän mukaan. Euh, Kiitoksia, kun aika nyt kerran riittää, niin ensinnäkin Dals Days ja sitten Sandersen perään. Kiitoksia kovasti. No, käypä läpi nämä kysymykset olevallani, jos jokin meni ohi. Mihin iskettäisiin, jos kittettäisiin kemiallisten asetteen yksiköihin, niin selvästi tämä tuli ilmi, että itse kemikaalirasitteet eivät ole kohtelussa on liian vaarallista, koska se saattaisi sitten joutua kapinallisten käsiin, se ei olisi luotettavaa, tai se vain tulisi ilmakehään. Ja siksi tavallaan rajoitetun iskun hyötykin oli tässä syystä aika rajallinen. Se oli enemmänkin pelote niinkin, että siinä oikeastaan hoidettukaan kemiallisten aseiden asiaa. Siksi Venäjän ja Yhdysvaltain hankkeekin on niin paljon tuottavampi. Ajatellaan, että päästään eroon kemiallisten aseiden parastoista ja muutenkin päästään eteenpäin. Voidaanko ne siitä Iranin tai Libanon, niin ei se ole kovin todennäköistä. Ei ainakin, jos ajatellaan länsimaita, niin tuskin sallittaisiin, että ne vain siirretään Teheraniin tai Hisbollahin käsiin Libanonissa mitä aseita kapinallisesti jo on ja siihen liittyvät kysymykset, niin kyllä heillä on merkittävä määrä aseita, useimmat ovat peräisin Persialahden mailta, Turkilta, ehkä jotain tulee Euroopastakin, totta puhuen, tosin vain tietyissä määrin. Pitää paikkansa, että he eivät ole vielä päässeet käsinsä esimerkiksi isoon kalustoon lähen joutuen Yhdysvaltain paineista – ettei haluta saattaa näitä aseita al tai muuten ääriryhmien käsiin. Jos ajatellaan laajemmin tätä, eikä ole kyse pelkästään siinä, että kapinoissa tarvitaan isompia ja vahvempia aseita, jos ajatellaan ilmatorjuntaa, niin se merkitys on ollut vain hyvin pieni uhrielukumäärä ajatellaan, että jos ajatellaan se, että tunnustetaan tosiasiat, että Assad on sotilaallisesti edelleen varsin vahva. Ei oikeastaan koskaan aseita ole riittävästi hänen kaatamisekseen niin halutaan enemmän ilmatorjuntaa ja, ja se, että tässä vallan tasapaino on niin epäsuotuisa kapinallisten kannalta. Siksi ei ole kyse siitä, että annetaan enemmän ilmatorjuntamahdollisuuksia, enemmän ohjuksia tai tykistyä enemmän. Että tavallaan tämä on nyt hiukkasen pieleen. Se johtuu siitä, että siinä on jotenkin rukkaamaan vallan tasapainoa, kun se kuitenkin on selvästi kallellaan siihen suuntaan, että hallinto on etulyöntiasemassa. Ja siinä tarvitaan todella iso määrä aseita, jotta tällä olisi merkitystä. Lähinnä aseet tulevat Persianlahden suunnalta, Katarista, Saudi-Arabiasta ja Turkista toki myös. Mutta aika paljon tulee myös ainakin rahoituksen osalta muilta kuin valtiotoimijoilta. Ja, ja siksi nämä aset joutuvat kaikkien ääriryhmien haltuun Saudi-Arabia, Katar, Kuwait ovat tässä taustalla ja oli kyse sitten valtiosta tai ei, niin tuskin kauheasti ponnistelevat sen puolesta, että aset päätyisivät maltillisempien ryhmien käsiin. Tässä on tietty valtapelikin käynnissä. Turkki, Persialahden valtiot haluavat oman vaikutusvaltansa säilyttää noissa maissa ja käyttävät väärin näitä kapinaisryhmiäkin, jotka ovat kaikkein parhaimmassa asemassa oman valtansa levittämiseksi. No, Turkista puheen olen ihan varma, onko tässä mitään kytköntä al-Nusraan, mutta kuitenkin raja on kovin vuotava Syyrian suuntaan, että voidaan rahoittaa ja viedä aseita. Eikä oikeastaan mitään valvontaa ole saatu Turkin hallituksen voimin. Siltäkään osalta aseet päätyvät oikeisiin käsiin ja todellakin siellä on paljon myös ääriliikkeitä, joilla on kaikkein vahvin asema. Ja voi olla, että ei Turkki suoraan tue niitä, mutta kuitenkin helpottaa niiden toimintaansa myös tämän rajan avoimuuden myötä. No, Venäjästä sitten en tuskin siellä mitään kannustumia tarjotakin mielisenä aseita, ei se ole heidän etujensa mukaistakaan. Parempi niin, että aseetkin niistä luopuu heidänkin mielestä, koska hekin pelkäävät mielestäni aseiden leviämistä, mutta yhtä lailla se myös haastaisi heidän nykyisen tukensa Assadin hallinnolle varsinkin jos niitä käytettäisiin. Mikä sitten on Venäjän asema, miten pitkälle se on valmis menemään? Minun mielestäni ei ole kyse Assadista, vaan paremminkin siitä, miten asiat hoidetaan, kansainvälinen järjestys, että tässä ollaan tasavertaisia USA kanssa, ja siksi tässä Lavrovien Kerin sopimus meni siihen suuntaan, että tässä ollaan ikään kuin yhtäläisiä kumppaneita. He ovat huolestuneita yksipuolisesta puuttumisesta lännen suunnalta tai että hallinto vaihtuu. Enemmän kyse on prosessista siitä, että miten venäläiset saadaan tuntemaan siten, että heitä ei lykätä nurkkaan niin, että länsi pääsee eroon Assadista ja sinne saadaan länsimielinen hallinto valtaa. Tästä on kyse myös, kun venäläisten kanssa tehdään töitä. Ei ole kyse niinkään Assadista, että pitävät hänestä kiinni. Ja jos jos ajatellaan kompromissi hakusempaa lähestymistapaa, niin silloin tavallaan voidaan painostaa enemmän myös Assadia, kunhan ei ole kyse siitä, että Venäjä mukaan aina vain pahoja tukisi. Ja tämä sotilaspuoli pysyy etusijalla, niin on aina helppo sanoa sitten, että tässä on puhe pelkästään itsemääräämisoikeudesta. Kyllä, aseet ehkä täytyy saada pöydän ääreen myös, ja tässä tarvitaan enemmän painostustakin, että on, neuvotteluasema on parempi. Ehkä iranilaisetkin voisivat tulla mukaan tähän, että heidänkin etuja voidaan ajaa. Eli henkilökohtaisesti mielestäni tämä on fiksumpaa. Mielisestä aseista vielä ja yleissopimuksesta, no suurin riski tässä on kai se, että tämä kansainvälinen sopimus romahtaa seitsemän osaston mukainen sopimus ja turvaneuvoston rooliin, niin tämä olisi haittaa kyllä ja kaikki tämä romahtaisi. Minulle tärkein asema on oikeastaan se, miten edetään välittömästi nyt aseriisunnassa. En usko, että tässä on paljon näkymiä, että se kovin nopeasti onnistuu. Siinä on liian paljon haasteita, varsinkin kun ollaan sisällissodassa. Mutta jos voitaisiin käyttää hyväksi kansallista sopimusta, joka on saatu kemiallista aseista, kun epäsopua oli kaksi vuotta, eikä saatu Turvallisuussakaan paljon mitään aikaa. Nyt ollaan menossa oikeaan suuntaan, eikä niinkään kemellistä asetteen käytöstä, vaan se, että päästään tästä vaarallisesta tilanteesta eroon, koska sillä on vaikutuksia paljon laajemminkin kuin pelkästään on kyse kemiallisesta aseesta. Eli siinä se vaara on, että tämä järjestys romahtaa. Nimittäin jos Assad ei noudata sääntöjä, niin Yhdysvallat voi tietenkin pommittaa tykönään. Ei siinä tarvita mitään turvaneuvostoa päätöslauselmaakaan niin, että näin voidaan toimia. Mikä tässä mielenkiintoista on, että olin juuri Moskovassa, en ole itse diplomaatti, mutta siellä eurooppalaiset tuovat julki kuitenkin, että se mitä saatiin aikaan geneettisessä Kerin ja Lavrovin kesken, että seitsemän luvun päätöslausuma olisi toinen vaihe vasta, se ei olisi tässä päätöslausumassa edes mukana alussa. Ehkä Venäjällä on tiettyä oikeutta sanoa, että nyt länsi tässä vääntelee sääntöjä, että heti turvataan seitsemän osastoon, seitsemän lukuun. Totta kai moraalisesti voi miettiä, kuka on oikeastaan, kuka ei, mutta jos halutaan diilejä aikaan ja tulosta paikan päälle, niin venäläiset täytyy saada mukaan. Sitten vastuunkanto ja Assadin rankaiseminen. No, siinäkin tässä se moraalinen imperatiivi tietenkin on, mutta vielä suurempi imperatiivi on, että täytyy estää ihmisten tappaminen, lopettaa konfliktitilanne jotenkin lieventää tilannetta, kun ajatellaan, että se vaikuttaa koko alueeseen. Ja se on niin tuhoisa ollut monella tapaa, jos haluaa sitten vielä ottaa rikostumistumekin mukaan kuvioihin. Ja sen suositukset, vastuunkanto Assadin rankaisemme ennen kuin neuvotellaan, niin sitten tuskin päästä neuvotteluihin ollenkaan. Eli tässä täytyy tasapainotella. Valitettavasti tämä täytyy nyt unohtaa toistaiseksi, jotta todellakin saadaan aikaan prosessi, poliittisesti käyntiin alueellisesti ja kansainvälisesti painostaa molemmin puolin sitä, että tässä päästään neuvostelupöytään, muutetaan rakentaa niin, että heillä ei ole mitään voittamisen mahdollisuutta. No, jääköön tähän tällä haavaan. Ehkä voidaan palata myöhemmin, mutta herra Sanders voi jatkaa. Um, thank you very much. Kiitoksia paljon kaikista kysymyksistä Yritän nyt ryhmitellä vastaukseni joidenkin aiheiden ympärille. Ensinnäkin haluaisin todeta, että olen Julinin kanssa samaa mieltä ja samaa mieltä monista kommenteista, jotka Euroopan parlamentin jäsenet täällä esittivät, että mitä tulee kemiallisten aseiden merkitykseen ja painoarvoon koko tässä sodan ja hävityksen skenaariossa. Kun tarkastellaan kemiallisten aseiden aiheuttamia kuolon uhreja, uhrit ovat samaa luokkaa tai uhrien lukumäärät ovat samaa luokkaa kuin ensimmäisen maailmansodan aikana ja Iranin ja Irakin sodan aikana. Niiden vaikutus on paljon suurempi kuitenkin kuin pelkkä uhrien lukumäärä antaa ymmärtää. Ihmisten ei pitäisi aliarvioida erästä seikkaa, nimittäin sitä, miten merkittäviä kemialliset aseet ovat Syyrian turvallisuustilanteen kannalta. Minua hämmästytti se, että Syyrialla on myöskin taktisia kemiallisia aseita. Syyrian asearsenaalia pidettiin strategisena arsenaalina. Samalla tapaa kuin Israelilla on ydinaseita, mutta ne ovat piilossa, kukaan ei puhu niistä, mutta kaikki tietävät, että on olemassa, mutta niitä käytetään vain ja ainoastaan, mikäli koko maa itse ja mahdollisesti hallitus on elonjäämisuhan edessä. Mikäli sen maan olemassaolo on uhattuna, viime vuosina Syyria on alkanut kehittää taktisen tason aseita. Kenties tulevaisuutta silmällä pitäen. Mikäli kemialliset aseet otettaisiin pois tästä yhtälöstä, Assadin ilonjäämismahdollisuudet äh, sivili- tai kansalaissodasta välttämismahdollisuudet äh, muuttuvat merkittävällä tavalla, mikäli aseita ei saada pois. Äh, tilanne saattaa kärjestyä ja levitä lähitulevaisuudessa. Olemassa eri tapoja toimia kemiallisten aseiden osalta. Kuten totesin, en vielä tiedä, mikä loppujen lopuksi tulee olemaan opcv puitteissa, järjestön puitteissa, joka vastaa kemiallisten aseiden valvonnasta ja tuhoamisesta ja mitä tulee ja joka vastaa kemiallisten aseiden, kemiallisten aseiden koskevasta yleissopimuksesta. Mikä tarkastellaan menneitä kokemuksia esimerkiksi Irakissa 90-luvulla, menetelmät, joita tullaan käytettiin aseiden tuomiseksi, oli se, että kemiallinen aine kaadettiin autiomaan hiekkaan ja annettiin sen sinne hajota. Joskus aseita on kaivettu maahan, maakuoppaan – Ja sitten kuopan ympärille on laitettu öljyä vallihaudan tapaisesti ja sitä räjäytetty koko tämä höskä. Mutta tämä on vaikeasti valvottavissa oleva prosessi. Esimerkiksi tuulen suunta täytyy varmistaa niin, että mitään jäämiä ei pääse ilman mukana kulkeutua muualle. Tiedämme, että Ruotsissa ja Saksassa on käytössä tai olemassa käytettävissä teknologialla voidaan tuhota teollisia myrkkyjätteitä ja mahdollisesti kemistä sitä voitaisiin tuhota tällä tavalla. Yhdysvalloilla ja Japanilla on myöskin tällaisia toimintakapasiteettia, olemassa olevaa toimintakapasiteettia, kuinka näitä voitaisiin käyttää hyväksi, näitä laitoksia. Kaikki nämä täytyy ottaa huomioon. Sitten kemialliset aseet ja sotilas, sotilaiden isku. En kannattaisi sotilaisen iskun vaihtoehto, koska silloin tapahtuu se, mitä, miltä halu, alun perkin halutaan välttyä. Aseet, joita käytetään täysin avoimesti niin, että tai mikäli aseet tuhotaan sellaisella tavalla, että voidaan välttyä keräysvaikutuksilta, niin kuin esimerkiksi Persenlahden sodan aikana nähtiin, kuinka kemiallisäteitä oli käytetty. Esimerkiksi Kuvaitin sodan yhteydessä täytyy varmistua, että kemialliset aineet eivät pääse asutuille alueille tuhoamaan ihmisten terveyttä. En pidä siitä tavasta, jolla Putin on toiminut, tai miten poliittinen koneisto Venäjä on toiminut. Nyt täytyy käy, ottaa tilaisuudesta vaarin. En usko, että mikäli joku käyttää tilasta hyväkseen, pitäisi sitten torjua tämä ajatus, mikäli ei eh, pidä tämän tähän toimeen ryhtyästä. Mikäli joku voi toimia hyödyllisellä tavalla, ei pidä sulkea tästä mahdollisuutta pois siksi, että ei pidä jostakin henkilöstä. Poliittisia virheitä on tehty yksi toisensa jälkeen. Kaikkein suurin virhe tapahtui viime vuoden elokuussa, kun presidentti Obama – sanoi, että tämän rajan yli ei mennä. Sanoin silloin jo, että kuule Obama, nyt olet kyllä maalannut itsesi nurkkaan. Pistänyt itsesi puun ja kuoren väliin. Kemilliset että aseet olivat ikään kuin tapa koettaa kepillä jäätä, katsoa, että tuleeko Obama silloin tämän rajan ylitse, joka itse oli asettanut. Yhdistynyt kuningaskunta ja Ranska ja jossakin määrin myöskin Yhdysvallat keskittyivät kemiallisten aseiden uhreihin. Tämä oli ehkä toinen virhe, koska tämä johti tällaiseen diskurssiin, jossa keskityttiin humanitaarisiin kysymyksiin ja ihmisoikeuskysymyksiin. Nämä ovat erittäin tärkeitä kysymyksiä, mutta tietystikin välittömästi tulee esiin ongelma, kuinka tuhannet kuolleita ovat vertaissa satoihin tuhansiin kuolleisiin. Eikö tilanteeseen olisi pitänyt puuttua ja aiemmin, niin että olisi voitu välttyä tältä suuren, su, suuren luokan humanitaariselta kriisiltä? Mutta tässä tilanteessa nyt ollaan. Tästä ei pääse yli eikä ympäri. Tiedän, että Euroopan unionin sisällä halutaan harjoittaa jonkinlaista arvopohjaista ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Ongelmana on se, että halutaan uhreille oikeutta näille muutamille saralle, jotka kuolevat kemissä iskussa, mutta toisaalta pyritään asiasta riisuntaan. Silloin yksittäisten ihmisten kärsimys jätetään hieman sivuun ja sitten pohditaan tätä suurempaa haastetta. Mutta juuri tähän aseiden riisunta johtaa, mikäli palataan takaisin aseiden riisunnan perusperiaatteisiin. Kaikissa asevalvonta- ja rajoitussopimuksessa täytyy tunnustaa se, että vastapuoli on tasavertainen keskustelukumppani, koska ei muuten keskustelusta tule mitään. Niin minun nähdäkseni juuri tämän tyyppinen abstrakti ajattelu, nyt kun yhtäkkiä avautuu tilaisuus päästä pois tästä kaauksesta ja vastakkainasettelusta aseiden ja ihmisoikeuksien välillä, tämä tarjoaa useita mahdollisuuksia – saattaa olla, että tilaisuus menee hyvin nopeasti ohitse. Se on ohi kiitävä. Meidän täytyy tarttua siihen niin kauan kuin vain voi näin tehdä. Bashar al-Assadille pitää antaa tietty legitiimyys näissä keskustelussa, mutta miksi sitten on tällainen pieni toivon kipinä sen osalta, että neuvoteltu ratkaisu saattaisi löytyä? Tämä johtuu siitä, että hänet on tunnustettu. Ei kysellä hänestä ja hänen hallituksestaan ja näiden kahden tuhoamisesta neuvotteluiden jälkeen, vaan pikemminkin hän täytyy saada neuvottelupöytään. Muistakaa, mitä juuri äsken sanoin. Kemialliset aseet, aseet Assadin arsenaalissa on otettu tai on laadittu maan lopullista selviämistä varten UNSCOM-sopimus oli erilainen, koska silloin sotaa ei ollut käynnissä. Ja turvallisuusneuvoston päätöslauselma 687 annettiin siten se kohdistui sodan hävinnisen osapuoleen saman tapaa kuin Versain sopimus 1918-19. Husseinilla oli kaikki syyt pyrkiä estämään se, että hänen kemilliset asensa ja ohjuksensa löydettäisiin, koska Oletettiin, että tarkastaa olisivat paikalla parin kuukauden ajan ja että hän pystyisi silloin piilottamaan aseensa ja sitten käyttämään niitä myöhemmin hyväkseen. Mutta kun Syyria ja Irak, ja vaikka Syyria ja Irak saattavat olla samantyyppisiä, kun tarkastellaan mennyttä kehitystä, Unskom loppuun lopuksi Irakissa joutui tilanteeseen, että työt ei saatu päätökseen, koska asesta riisunnasta siirryttiinkin vaatimaan, että hallituksessa piti päästä eroon, koska se oli paha hallitus ja se teki ihmisoikeusrikkomuksia. Alun perin Sadamilla ei ollut mitään syytä tehdä yhteistyötä. Niin loppujen lopuksi hänellä ei ollut mitään syytä tehdä yhteistyötä siksi, että vastapuoli on se eroon hänestä. Ja sitten hän nähtiin, mihin tämä johti. Irakkiin hyökättiin vuonna 2003 mukamas siksi, että Husseinilla oli biologisia ja kemiallisia aseita. Näin väitettiin. Teidän tehtävänne on tehdä poliittinen päätös ja määritellä prioriteettinne. Sanon vain, että asesta riesunnan kannalta on olemassa tiettyjä mahdollisuuksia ratkaista sota ja konflikti ja myöskin epätavanomaiset aseet Lähi-idässä voidaan saada samalla hallintaan. Teidän täytyy itse pohtia näitä vaihtoehtoja. Voidaanko sitten kaikkien syyden kemiset aseet tuhota? Tämä on kiperä kysymys. Se on vaikea vastata. Oli miten oli. Täytyy muistaa, että kyse on kokonaisprosessista. Ja tärkeintä on muistaa, että 14. lokakuuta Syyria tulee kemiallisia aseita käsittelevän yleissopimuksen mukaan. Asestariisunta, sopimus pyrkii yhteiseen turvallisuuteen ja siihen, että ihmiset tekevät yhteistyötä ja kukin osapuoli lupautuu pääsemään eroon näistä, hakemaan eroon näistä kevyistä aseista. Ja mikäli joillakin mailla näitä aseita vielä on, silloin voi antaa tällaisen ylimääräisen julistuksen. Onko sitten yleissopimuksella kapasiteettia toimia tässä kysymyksessä? Kyllä sillä on. OPCV ei pysty tuhoamaan näitä aseita, mutta se vastaa näiden aseiden valvonnasta ja tuhoamisen valvonnasta. Se pystyy varmentamaan sen et, ja varmistamaan ja antamaan takuun siitä, että aset on tuhottu. Itse tuhoamisessa operaatio on sellainen, että päävastuu on kaiken kaikkiaan Syyrillä itsellään. Syyriä liittyy yleissopimukseen, niin kuin Albaniakin on liittynyt, jotkut muutkin maat ovat liittyneet, kansainvälistä apua annetaan liittymisen jälkeen tälle maalle viipua. Yhdysvallata ovat valmiita rahoittamaan tämän tuomisoperaation. Useat jäsenvaltiot ovat jo todenneet, että ne voivat antaa rahaa ja asiantuntemusta syyden käyttöön tässä työssä. Sitten kemiallisten aseiden siirtäminen Iranista Libyan. Älkää edes kuvitelko, Iran on mukana sopimuksessa. Tämä olisi törkeä sopimuksen loukkaus, mikäli se tekisi näin. Iran itse kärsi kemistä asiasta kahdeksan vuoden ajan ja se tietää hyvin, mitä tarkoittaa, mikäli kansainvälinen yhteisö ei tule apuun, mikäli itse on kemistä aseiden uhri. Iran on Syyrian kumppani, mutta Iran tulee vaatimaan sitä, että julkilausumia julistuksia annetaan ja pistetään yleissopimus täytäntöön. Sama pätee myöskin Venäjään, sivuminen sanoen. Libanon ei mikään vaihtoehto. Libanonkin on mukana yleissopimuksessa. Naapurimaista ainoastaan Israel ei ole mukana tuossa yleissopimuksessa. Kun Libanon ratifioi yleissopimuksen, Hezbollah oli mukana hallituksessa Hezbollah on poliittisesti sitoutunut tuohon yleissopimukseen itsekin, ja se on jatkuvasti todennut, että näin on. Joten en usko, että nuo liikkeet olisivat uskottavia aseiden lähteitä. Mutta kun puhutaan kemistä aseista ja niiden valvonnasta ja niiden sotilaallisesti relevantista kapasiteetista, Ei ole väliä sillä, minkä suurista, mitä suurista määristä on kyse. Valtavan suuria määriä näitä kemikaaleja tarvitaan aseiden valmistamiseksi ja erinäisiä syytöksiä ja olettamuksia on esitetty, kuten tiedämme. Joku esitti kysymyksiä, joka koski biologisia aseita Syyriassa. En usko, että väittämä pitää paikkansa. En usko, että siellä on meneillään hyökkäykseen pyrkivä biologisia aseita valmistava ohjelma. Yksikään maa ei tällä hetkellä tunnusta omistavansa biologisia aseita. Miksi sanon tämän suhteellisen vakuuttavasti vakuuttuna asiasta, koska Assad antoi tammikuussa 2009 Der Spiegel-lehdelle haastattelun, joka koski epätavanomaisia aseita, hänen kapasiteettiansa ja ase mahdollisuutta tässä viitattiin myöskin Israelin. Hänelle esittiin kysymys ydinaseista ja biologisista aseista. Hän sanoi, että ei, ei, ei mitään sellaista ole ollenkaan maassa. Hän esitettiin kysymys kemistä aseista. Hän spontaani vastauksen sanoi, että no, kemistä täytyy aina eri juttu. Ja hän, tässä, tämä on hyvin rehellinen vastaus sinänsä. Syyrialla saattaa olla hyökkäykseen pyrkivä ohjelma. Suurimmalla osalla EU-maita on tällainen ohjelma, mutta ei tällaisia hyökkäysaseita. Kiitoksia kovasti. Tähän päätämme tämän keskustelun Syyriasta. Kiitos osallistumisestanne. Molemmat alustajat ovat tarjonneet kuitenkin hyvin täsmällisiä perusteltuja näkemyksiä. Kuten alussakin totesin, tarkoituksena ei toki ole kattaa koko ongelmatiikkaa Syyrian osalla tyhjentävästi joka tapauksessa. Tämä oli kovin kiintoisa saada tällaista valaistusta asiaan. Katsotaan nyt, kun tilanne tästä kehkeytyy, niin ehkä voimme järjestää vielä vastaavan tilaisuuden jatkossakin. Kiitoksia. Ja nyt meillä on viitisen minuuttia jäljellä vielä. Niin voin kertoa viime viikon Tallinnan matkasta. Tasan viikko sitten kävi valtuuskunta Tallinnassa Virossa. Sen tarkoituksena oli ensinnäkin käydä Naton osaamiskeskuksessa liittyen verkkopuolustukseen. Siellä tapasimme myös puolustusministerin ja virolaisia parlamentin jäseniä. Sinällään se oli ihan lyhyt tapaaminen ja kuitenkin mielenkiintoinen, kun tutustuimme Naton osaamiskeskukseen, missä Kuulimme hyvin kattavia alustuksia selvityksistä, joita siellä on tehty. Se on johtanut myös kahden teoksen julkaisuun. Ne ovat myös mielenkiintoisia. Meille parlamentin jäsenille erityisen mielenkiintoisia, koska siinä annetaan tavallaan oikeudelliset puitteet myös verkkoturvallisuudelle ja puolustukselle. Sehän on sellainen ala, jossa on kovin kirjavia määritelmiä, kovin kirjavia määräyksiä, kovin kirjavia tulkintatapoja maakohtaisesti ja järjestökohtaisesti. Eli kaikki se, mitä Tallinnassa on tehty, jotta voidaan jotenkin oikeudellisia puitteita järkiperäistää näissä toimissa, on kovin mielenkiintoista. Sen jälkeen meillä oli myös tapaaminen parlamentin jäsenten kanssa, varsinkin parlamentin puolustusvaliokunnan jäsenten kanssa, tapasimme puolustusministerin. Ja mielenkiintoista sinällä, koska hän kertoi myös, mitä odotuksia meillä saattaa olla suhteessa neuvostoon YTPPssä, varsinkin pienen maan näkökulmasta, jossa asevoimat ovat aika vaatimattomat, mutta se on kuitenkin osallistunut Natonkin operaatioihin. Kuulimme tästä hyvin merkittävästä merkittävästä osallistumisesta muun muassa ISAFiin Afganistanissa. Jos ajatellaan niin suhteellisesti aika merkittävää osallistumista ja ajatellaan toimintavalmiuksia ja suora osallistumista. Hän kertoi myös Mali-operaatiosta, sekin on hyvä panna merkille, ja se, että heillä on myös tärkeillä siellä Venäjän suunta koska sieltä suunnalta on kuulunut aika retori, aggressiivista retoriikkaa, mikä on huolestuttanut ei pelkästään Viroa, vaan muitakin alueen maita, eikä siitäkään voi vaieta. Mielestäni tämä vierailu ja matka tällaisen maahan, joka nyt ei välttämättä ole sellainen, jota noin ensikädessä voisi pitää tärkeänä, pilarina YTPPssä, kun ajatellaan, kun kuitenkin asevoimien koko on niin pieni, niin se oli kuitenkin hyödyllinen vierailu. Ensinnäkin pystymme paremmin ymmärtämään, mm, mitä ponnistuksia tehdään noinkin pienen maan kohdalla puolustuksessa ja toisaalta mitä huolia sillä on yhteisen puolustuksen tiimoilta. Se on kuitenkin aina ollut tärkeysjärjestyksessä ykkösenä yhteisessä puolustuspolitiikassa. Eli se oli kovin mielenkiintoista. Siellä oli hyvää, pätevää väkeä vastassa. Vaikkakin totta kai kun ajatellaan yhteisen puolustuksen tarpeita, niin etusia on aina Naton suunnalla, se on ymmärrettävää. Mutta jos ajatellaan puolustusministeriötä tai parlamentin kollegoja, niin Suurta mielenkiintoa osoitettiin eurooppalaista turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa kohtaan ja lopuksi vielä toteaisin, että oli sitä paitsi erittäin hienoa, että meillä oli myös Viron kollegat hyvin aktiivisia tästä valiokunnasta herra tunne Kela metunenässä, herra Tarant ja Rova Ojulant myös. Tämäkin oli erittäin tärkeää. Ajatellen Viron viranomaisia, että hekin käsittivät, että Viron jäsenet ovat erittäin aktiivisia meidän puolustuksen ja turvallisuuden alivaliokunnassa, kuten ulkoasevaliokunnassakin. Siksi oli todella hauskaa olla mukana teidän rinnallanne siellä. En tiedä, jos herra Kelaam haluaa jotain lisätä. Yes, thank you very much. Kiitos eh, oikein paljon tästä mahdollisuudesta, että vierailitte Virossa Haluaisin kiittää Kyproksen varapuheenjohtajamme myös siitä, että hän osallistui. Luonnollisesti on hyvä uutinen, että Ranska osallistuu myös täysin tähän NATO-Kypros-keskuksen rahoittamiseen ja osa- osaamiseen. Tapaaminen Itämeren puolustuskollegion kanssa on tärkeä. Tämä on Tartossa ja tämä on kolmas tällainen ää, opetuslaitos Euroopassa. Se mikä on mielenkiintoista on, että alle kymmenessä vuodessa tästä koulusta on valmistunut tuhat upseeria. Ja he eivät tule ainoastaan unionista, vaan Ukrainasta, Bosniasta, Montenegrosta, Makedoniasta, Moldovasta, Kroatiasta ja monista muista maista. Joten voisi sanoa, että tämä nyt on ihan todellista yhdistämistä ja yhteiskäyttöä. Ja tässä syntyy myös henkilökohtaisia suhteita ja jaetaan arvoja ja niin edelleen. Ja kuten kollegat täältä Itämeren puolustusopistosta kertoivat, niin tämä yhdistäminen ja yhteiskäyttö tarvits, vaatii todellista äh, poliittista tahtoa, millä tavalla jakaa voimavaroja, jos niitä tarvitaan eri paikoissa samanaikaisesti. Luonnollisestikin Viro, kuten Latvia ja Liettua, ovat hyvin herkkiä solidaarisuuden haasteelle käytännössä, käytännön solidaarisuudelle, koska kuten kollega Landsberger tänään mainitsi, niin NATO ja EU eivät äh, näe vihollisia meidän itärajoillamme, mutta jotkut itärajan toisella puolella olevat maat pitävät meitä vihollisena. Joten meidän täytyy vastata näihin haasteisiin vakavamielisesti. Kiitos. Merci beaucoup. Kiitoksia kovasti, jos ei kukaan muu halua enää mitään lisätä. Olemme aivan aikataulussa, kiitoksia. Hauskaa loppuviikkoa. 14. lokakuuta on seuraava kokouksemme. Ensi torstain tapaaminen on peruttu, 3. lokakuuta siis aikataulusyistä. koska siellä ehkä ei olisi kovin paljon väkeä paikalla, siksi otimme toisen päivämäärän 14. lokakuuta ensi kerran.